So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir fahren fort mit der Sitzung unseres Ausschusses. Hyvät kollegat, valiokunnan kokous jatkuu kohdasta seitsemän esityslistaa. Vastalause päästökauppajärjestelmän puitteissa komission tekemään päätösitykseen hiilivuotoriskin osalta. Tässä on päätöslauselma useimmilta jäseniltä valiokunnassa – ja tästä keskustellaan tänä aamuna. Eilen illalla kaikki eivät täällä olleet ja monelta ryhmiltä tuli pyyntö äänestyksestä 12.15 siirtää sinne äänestys Dimasin keskustelun jälkeen. Oli ehdotus myös äänestää huomenna tai tänään iltapäivällä. Eli toive oli se, että olisi mahdollisuus kuulla herra Dimasia tästä kohdasta vielä sitten ennen lounastaukoa 2015-2020 äänestettäisiin päätöslauselmasta. Tästä haluaisi herra Seeper puheenvuoron. Äh, niin, herra puheenjohtaja. Eilenhän me hyväksyimme esitetyn esityslistan luonnoksen ja uskonpa, että jos siirrämme näin tärkeää päätöstä, niin minun mielestäni tätä ei pitäisi hoitaa näin yksi kaksi yllättäen sihteeristön lyhyellä ilmoituksella. Kyllä me tarvitsemme kunnollisen päätöksen asiasta, sillä äänestyksessä on paljon pelissä. Oma ryhmäni kylläkin suostuisi siihen, että siirrämme äänestyksen tuonnemmaksi, mutta meidän täytyy vain varmistaa, että viimeistään tänään kello 12.12.15 äänestys toimitettaisiin. Me emme missään nimessä voi hyväksyä sitä, että äänestys siirrettäisiin iltapäivälle tai huomiselle päivälle, mutta mitä sisältöpuoleen tulee, niin olette aivan oikeassa. Eli olisi hienoa, jos voisimme ensin keskustella komissaarin kanssa ja sitten teemme päätöksen, mutta mitä tulee tähän peruslähestymistapaan, niin kyllä minun mielestäni ainakin nyt koordinaattoreiden pitäisi käsitellä tällaista päätöstä. Me emme missään nimessä voi hyväksyä tällä tavalla asioita päätetään. Kiitoksia. Olemme siis samaa mieltä, ei iltapäivälle tai huomiselle lykkäystä, vaan tämän aamupäivän lopussa äänestys. Tämä ei ole tapahtunut niin kuin sanoit, vaan eilen otimme kysymyksen esille kokouksen lopussa. Ja kokous on sellainen, johon kaikki ovat kutsuttuja osallistumaan. Kaikista ryhmistä oli henkilö paikalla. Ja paikalla olijat olivat sitä mieltä, että tämä pieni lykkäys tehdään. Saanut tämän vai halusin selventää. Sitten tulemme keskusteluun tästä kohdasta ja hyvin todennäköisesti pyytäisin sitten päätöslauselman esittäjien edustajia pitämään puheenvuoronsa ja sitten muitakin pyytämään puheenvuoroja. Satu Hassi. Very much, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, mehän keskustelimme tästä jo aikaisemminkin ja uskoakseni keskeisemmät kysymykset ovat keskustelun aikana tulleet esille. Ei, en... Mutta oli miten oli. Tiivistetysti todet, katsottuna ongelmakohdat tähän komitologiamenettelyyn liittyen niin ovat seuraavat. Muistutaisin kaikkea siitä, että teollisuudelle myönnettävien päästölupien vapaa luovuttaminen on ollut kaikista suurin asia tässä koko päästökauppadirektiivissä. Ja parlamentti edusti aikanaan sitä kantaa, että huutokauppa olisi se keskeisin pääasiallisesti käytettävä ratkaisumalli, niin kuin ympäristövaliokunnassa sanottiin, ja myöskin teollisuusvaliokunnassa enemmistö oli tämän ajatuksen takana. Eli huutokauppajärjestelmää tulisi käyttää, mutta Meille sopisi myöskin sellainen järjestelmä, että ne alat ja alialat voisivat hiilivuodon uhkaessa, uhatessa saada tällaisia vapaita osuuksia. Mutta mitä tulee sitten lainsäädäntötyöhön, niin se oli omalta osaltaan poikkeava, sillä päätökset tehtiin oikeastaan huippukokoustasolla, eli ei käytetty siinä mielessä normaalia lainsäädäntömenettelyä. Ja saavutettu päätös huippukokouksessa oli siis se, että hiilivuotoon liittyvät määritelmät ovat aika lailla laveat ja monet alat, jotka kuuluvat päästökauppajärjestelmään, olisivat tämän krite- näiden kriteereiden mukaisia, mutta kun katsotaan tätä kompromissitekstiä, jota parlamenttikin kannatti, oli se, että silloin kun hiilivuotoa arvioidaan, niin kolmansien maiden toimet huomioidaan sekä kolmansien maiden sitoumukset että myöskin teollisuuden alojen energiatehokkuustoimet näissä kolmansissa maissa. Tämä kompromissin osa ei ole tullut pantua täytäntöön tässä luettelossa, ainakaan siinä muodossa kuin mitä komissio on sen laatinut. Parlamentin oikeudellinen yksikkö on kertonut, että oikeudellinen perusta ei ole kovinkaan selvä sen osalta, että tämä päätös olisi lainvastainen. Se on heidän arvionsa, mutta kyse ei ole siitä, että nyt tietäisin komissio tuomioistuimen, vaan kyse on poliittisesta arvioinnista, eli siitä, että lainsäädäntö, joka on muotoutunut yhteispäätösmenettelyn kautta, niin onko sitä pantu täytäntöön määräysten mukaisesti, eli tavoitteiden saavuttamisen hengessä? Ja mielestäni tämä ala luettelo ei ole tyydyttävä. Ja niin kuin komission edustaja sanoi aikanaan kokouksessa, jossa käsittelemme kyseistä kysymystä, niin hänen mukaansa voisi olla hyvinkin mahdollista huomioida nämä kolmansien maiden toimet silloin, kun määritellään nämä prosenttiluvut, jotka muodostavat alakohtaiset kriteerit. Ja sitten poliittisluonteinen huomio. Ne kollegat, jotka viime viikolla kävivät Yhdysvalloissa, niin ehkäpä tietävät asiasta. Henkilökohtaisesti en ollut paikalla, en siis tiedä, tuliko tämä asia keskustelussa esille, mutta tosiasiahan on, että sitä on käsitelty myöskin Yhdysvalloissa käydyissä keskusteluissa. Eli lähdetään siitä olettamuksesta, että unioni myöntää energiatehokkaille aloille vapaita oikeuksia ja sitä on Yhdysvalloissa pidetty argumenttina ainakin niiden puolella, jotka haluavat aika äh, tehotonta ympäristölainsäädäntöä tai heikkoa. Mutta nyt ei ole enää kovinkaan montaa päivää Kööpenhaminan kokoukseen ja tästäpä syystä olisi EUn suunnalta huono viesti, jos parlamentti hyväksyisi päätöksen, joka tarkoittaisi sitä, että yli 70 prosenttia energiatehokkaiden alojen, alojen yritykset saisivat vapaita oikeuksia, erityisesti jos lainsäädännössä ei selkeästi sanota, että luetteloa on korjattava kansainvälisen sopimukseen astuttua voimaan. joten perusteet päätöksen blokkaamiseksi ovat selkeät, mutta mitä itse aikatauluun tulee, niin luetteloa tarvitaan vasta ensimmäinen tammikuuta 2013, joten aikaa on vielä riittämiin jäljellä tämän luettelon korjaamiseksi, jotta kaikki lainsäädännössä mainitut kriteerit myöskin huomioidaan ja näin voidaan myöskin varmistaa, että lopullinen luettelo, jota sovelletaan ensimmäinen ensimmäistä 2013 alkaen, huomioisi myöskin kansainvälisten neuvotteluiden tulokset. Kiitoksia. Danke, Satu Hassi. Kiitos, Satu Hassi. Hän viittasi jo oikeudellisen yksikön lausuntoon tästä asiasta. Mutta loppukädessä tämä on poliittinen kysymys, ei pelkästään juristinen kysymys, miten tässä toimitaan. Mitä tulee Yhdysvaltoihin, huomenna aamullahan sitä vielä puhumme. Boxer Carry laki, sillä on tietysti toinen väline. Ja siinä on selvää, että Yhdysvallat etsii eri metodia jotta se voisi omaa teollisuuttaan suojella. Ja ilman välinettä oman, suojelun, su, oman teollisuuden suojelemisen ei ilmastolakia tule. Eli tällainen border tariff, onko se sitten parempi, sitä rohkenen epäillä. Useampia puheenvuoropyyntöjä nyt on sitten. Karhain Forons oli täällä ensin. Zatu Hasidi. Niin, kunnioitan Satu Hassin tekemää työtä, mutta toivoisin, että käsittelette hyvin tarkkaavaisena sitä, minkälainen signaali viime kaudella annettiin, sillä parlamentin ja neuvoston tahto oli selvä. Eli hiilivuotoluettelo tulisi laatia ja määräaikakin kirjattiin asiakirjaan, eli 2009 sen vuoden loppu, niin kuin tekstissäkin sanotaan. Ja mehän totesimme, että koska me tiedämme sen, että Euroopan on edettävä, niin me haluamme jakaa sertifikaatteja. Tämä koko CAP-järjestelmä pysyy voimassa, mutta huutokauppajärjestelmää ei sovelleta vasta kun sitten, kun tiedämme, missä määrin muut mantereet reagoivat. Eli jos tässä sanotaan, että ei olisi ollut poliittista tahtoa, se ei pidä paikansa. ETS-järjestelmä ei olisi syntynyt, jos me emme olisi huomioineet hiilivuotoasiaa. Ja tästäpä suusta uskonkin, että komissio toimi Mä oikealla tavalla. Se, että miten pitkä luettelo on, niin en minä pysty sitä arvioimaan. On yllättävää, että muut kykenevät siihen. Minä en siihen kykene. Minä voin vain kääntyä komission puoleen ja katsoa, mitä komissio on asiasta kirjoittanut ja sanonut. Ja tästäpä syystä uskonkin, että tänään meidän tulisi hyväksyä tämä alaluettelo. Mitä tulee Yhdysvaltoihin, niin toteaisin, että yhdysvaltalaisethan tiesivät, ettemme pidä tätä border tariffs-järjestelmää hyvänä, vaan tätä toista ratkaisumallia. Ja toisin kuin mitä kollega Hassi sanoi, niin meidän tulisi niin pitkään kuin mitään kansainvälistä sopimusta ei ole olemassa, niin meidän tulisi, käy, tulisi jättää huutokauppajärjestelmä käyttämättä. En nyt ole mikään juristi, mutta jos nyt antaisin juristille tämän asian tutkittavaksi, niin sitten minulle sanottaisiin, että tärkeimmät päätökset vastalausen esittämiselle ovat mitättömät. En halua nyt juridisista syistä lähteä kaatamaan tätä projektia poliittisesti. Siihen löytyisi vaikka kuinka monta syytä, mutta juridisesti voitaisiin löytää kyllä jokunen syy minä uskon, että ETS-hengen mukaisesti olemme toimineet. Komissio on pitänyt kiinni lupauksista. Se, että onko komissio toiminut tällä tavalla myöskin muiden lupaustensa suhteen, se on toinen asia, mutta minä todellakin toivon, että tämä nyt sitten hylättäisiin. Kiitoksia. Sitten Chris Davis. Kiitoksia puheenjohtaja. Sektorilista, joka huutakavasti jäisi pois, on niin laaja, että se heikentää koko periaatetta muilla kuin energia-alalla. Mutta jos tavoite on 20 prosentin eh, leikkaus, niin en tiedä, onko sillä sitten niin väliä. 20 prosenttia leikkaus, vähennys on todella helppo saavuttaa. Puolet siitä voidaan saavuttaa sitä, että ostetaan hyvityksiä muualta, Näin kunnianhimoton tavoite voidaan nyt saavuttaa ETS käyttämällä pelkästään energia-alalla ihan energian säästöllä. Siinä puuttuu kunnianhimo täysin. Joten äänestetäänkö tämän päätöslauselman puolesta vai vastaan? todellisuudessa sillä ei ole kovin paljon merkitystä. Jos vain 20 prosenttia tavoitellaan tätä, niin se on epäonnistuminen. EU vain ei voi pelastaa maailmaa ilmastonmuutokselta. Täytyy olla kansainvälinen sopimus. Sen täytyy olla kunnianhimoisempi kuin mitään, mistä nyt on puhuttu tähän mennessä. Ja jos halutaan kansainvälinen sopimus, niin sitten tiedetään, että oma tavoitteemme sitä täytyy nostaa 25-40 prosenttiin. Miss, jossa tapauksessa komission täytyy tulla takaisin esittää uusi ehdotus ja täytyy tunnustaa, että toimiala ja teollisuuden täytyy maksaa jostakin seurauksista. Ja se, että käytetään enemmän huutokauppaa yksi, on tapa varmistaa, että tässä periaatteita sovelletaan oikeasti. Todellinen kysymys minulle on, että milloin tiedämme, että komissio uuden listan esittää? Ja mikä panos meillä tähän on? Meillä ei ole mitään panosta tämän listan valmisteluissa. Kuten kaikki tiedämme, tämä oli osa ilmastopakettia. Linda ja muut olivat osa neuvottelutiimiä, mutta lopulta paketti meni neuvostoon. Pääministeri meillä ei ollut mahdollista muuttaa siitä, mikä tuli takaisin ilmastopaketista, vain äänestettiin niin kuin blokkina kokonaisuudessaan. Koko yhteispäätösmenettely, joka yleensä olisi käytössä tässä lainsäädäntömenettelyssä, se suljettiin pois. Tällä valiokunnalla oli ihan minimipanos. Kysymys minulle on, että mitä tapahtuu seuraavaksi, jos saadaan sopimus Kööpenhaminassa tai jossain seuraavassa konferenssissa seuraavana vuonna. Mitä komissio sitten tekee? Lainsäädäntö ei ole selkeä nähdäkseni. Viitataan, että katsotaan uudelleen seuraavana, mutta se ei esitä sitä, että milloin komissio täytyy ehdottaa uusi ehdotus. Haluan ehdottaa, että tässä vain elehditään, mutta jos vain 20 prosenttiin pyritään kautta EUn, niin se on vain tällainen eh, symbolinen ele kansainvälisen sopimuksen saamiseksi. Minä haluan tietää, haluan tarkan sitoumuksen komissiolta, että se ehdottaa uuden ehdotuksen, kunnianhimoisemman ehdotuksen. Ja mm, tarkan ajan, jos tätä en saa komissiolta, niin äänestän päätä samaa vastaan. Jos komissio se Dimas voi antaa takuut tällaisesta, niin kun hän puhuu myöhemmin niin sitten hyvä, mutta jos ei, niin silloin minä e, e, esitän ehdotukseni tänään ja muistuttaisin vain neuvostoa, että me haluamme, että meidät otetaan paremmin huomioon ja haluamme tarkat sitoumukset, nämä kunnianhimot, jota yleisellä tasolla pidämme niin hyvin, niin niitä pitää myös tällaisella spesifisellä tasolla noudattaa. Linda no, McEvan. Sitten Linda McEvan. First thing I want to say is... Alkuun toteaisin, että meidän ei tulisi lähteä tässä nyt tällä tavalla tätä asiaa käsittelemään. Ei voida sanoa, etteikö ETS-lainsäädäntöön liittyen parlamentilla olisi ollut vaikutusvalta, Se ei pidä paikkansa, sillä kun katsotaan tätä päivämäärää 2009, trilogissa olin mukana. Lokakuussa äänestettiin tästä ja meillä oli viikkoja kestäviä trilogeja ja ryhmässä keskusteltiin paljon juuri ETS-stä. Ja tuskinpa koskaan on aikaisemmin näin syvennetysti tällaista asiaa käs- käsitelty. This committee. Muistaakseni tämä valiokunta äänesti asiasta päätettiin kesäkuun 2010. Siinä vaiheessa järjestelmä astuu voimaan ja komissio sanoi, että silloin voitaisiin tämä alan luettelo esittää ja ottaa huomioon myöskin kansainvälinen sopimus. Ja sehän on ihan järkevää, kun aikatauluna on 2010. Mutta poliittisista syistä siirsimme tätä aikataulua maaliskuulle 2010, siis ympäristövaliokunnassa. Näin päätettiin. Ja sitten kun neuvoston kanssa, ei siis huippukokouksessa, vaan neuvoston kanssa keskusteltaessa sanottiin, että joulukuussa 2009 ja tietenkin ympär- teollisuuden lobbaajat vaikuttivat tähän tilanteeseen. Näinhän tässä kävin. Ja kun tästä lähdetään sitten hieromaan tällaista kauppaa, niin näette, minkälaista tulosta on päässyt syntymään. Ja näin päätyttiin tähän aikatauluun. Eli tästä sovittiin kolmikantaneuvotteluissa eikä huippukokouksessa. Ja myöskin sovittiin, että kaikki, kaikkien alojen vapaat allokaatiot päätyisivät samoina aikoina ja meidän ei tulisi nyt tässä teeskennellä, etteikö päätöksentekoprosessiin olisi sovellettu demokraattisia periaatteita. Minunkaan ryhmäni ei ollut vetämässä köyttä samasta päästä koko ajan. Me kyllä kuuntelimme tarkkaan, mitä komission edustajat sanoivat aamulla tästä ja korvaat höröllä kuuntelemme myöskin komissaari Dimaksen sanoja. Jos me nyt katsoisimme vain ainoastaan ETS poliittista puolta, niin voisin sanoa, etten koskaan halunnut joulukuuta ja, ja Tämä luettelo on aivan liian pitkä, mutta tämä ei ole vain poliittisluonteinen kysymys. Ja jos äänestämme tätä vastaan tänään, eli jos hylkäämme luettelon, niin silloin meidän täytyy käsitellä asia täysistunnossa ja jos se menee läpi, niin sitten meidän täytyy taistella näiden juridisten tulkintamahdollisuuksien kanssa ja meidän täytyy toimia sitten hyväksytyn lainsäädäntötekstin pohjalta. Tämähän on parlamentti ja meidän täytyy toimia lain velvoittamalla tavalla. Eli lainsäädäntötekstillä on merkitystä. Me tarvitsemme komissiolta siis selkeitä sanoja sen suhteen, että miksi komissio ei huomioinut tätä kolmansien maiden tietoa. Artikla 10a. Toisessa osiossa viitataan siihen, miten kolme, artikla 10b toimisi Tämä on lainsäädäntötekstin osalta tärkeä kohta. Siellä sanotaan, että kesäkuuhun mennessä kansainvälisten sopimusten huomioiden se tulee arvioimaan allikaatioiden määrät, jotka myönnetään aloille artiklan 10a mukaisesti. No missä vaiheessa komissio tulee jotain kertomaan? Mitä menettelytapaa komissio tulee sitten käyttämään? En tiedä, haluanko käydä läpi näitä teknisiä yksityiskohtia. Tämä on luovutettu komitologian menettelyn käyttöön ja luotettakoon siihen, koska muuten tästä tulee vielä pidempi eikä niinkään lyhyempi luettelo. 10a, siis mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että luettelo voi pidentyä tai lyhentyä? No kyllähän lainsäädäntötekstissä sanotaan, että aloja voidaan lisätä tähän luetteloon, kunhan se on hyväksytty, mutta juridisesti katsottuna, missä vaiheessa tämä luettelo on hyväksytty nyt vaiko vasta Kööpenhaminan jälkeen? Eli voidaanko luettelo hylätä tai voidaanko aloja poistaa kansainvälisten sopimusten analysoinnin jälkeen tältä, tästä luettelosta? Ehkäpä muitakin kysymyksiä komission suuntaan täältä löytyy. Ja sitten viimeisin asia. Meidän ei tulisi turhaa kuvitella sen suhteen, että jos päätämme antaa näitä vapaita allokaatioita, että asia olisi sillä selvä. Me tiedämme, että tähän liittyy ongelmia eri aloihin liittyen. Eli joka tapauksessa alakohtaiset vapaat allokoinnit ja niiden määrä vähenee. Eli tietynlaista benchmarking-toimintaa tullaan alojen alakohtaisesti toteuttamaan, eli vain parhaimmat tulevat näitä vapaita oikeuksia saamaan. Tämä ei siis päde kaikkiin aloihin. Ehkäpä komissio voisi kertoa tästä vähän enemmän. Eli miksi viinisektori esimerkiksi löytyy luettelosta. Eli luetteloon liittyy monia kysymyksiä, mutta ehkäpä meidän täytyy pitää mielessä, että me puhumme tässä nyt komitologian menettelyn soveltamisesta. Meidän ei tulisi palata siihen, mitä olemme jo sanoneet ETS-neuvotteluiden yhteydessä. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia paljon. Seuraavana Richard Zeber. Ja danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich den Fragen... Kiitoksia puheenjohtaja Linda Mäkevänssin kysymykseen koskien artiklaa 10. Haluaisin siihen yhtyä ja muistuttaa vielä, että komitologiamenettelyssä tässä todella ollaankin ja parlamentin mahdollisuudet ja oikeudet, niin ihan rajoitetusti ovat, rajoitetut ovat tässä äh, valvonnan käsittelyssä kyllä ollaan, mutta vain tietyt mahdollisuudet tässä on vaikuttaa ja oikeudellisen yksikön arvio on osoittanut, että nämä muodolliset argumentit, jotka tätä päätösasemaa vastaan ovat, ne ovat hyvin selvät. Ja haluaisin myös muistuttaa, että sanamuotojen mukaan, jota me itse olemme päättäneet ja jotka Florence oikein tulkitsi, niin meidän täytyy äänestää tätä päätösasemaa vastaan. Muodollisesti selkeästi tätä vastaan. Mutta sisällöllisesti myös haluaisin muistuttaa, että meidän teollisuus on kaksi kertaa niin energiatehokas kuin keskimäärin kuin kauppakumppaneidemme keskuudessa ja näiden kumppaneidemme keskuudessa, jotka ovat kilpailussa meidän kanssamme. Ja haluaisin myös muistuttaa näistä eri prosesseista, eh, Fysikaalisista ja kemiallisista syistä nämä, tätä tehokkuutta voidaan vieläkin teollisuudessa parantaa ja mitä ei ole oikein. Että cap and trade-järjestelmä on listankin kanssa täysin voimassa ja se tarkoittaa, että tämä vapaa jako näille päästöoikeuksille on vain 10 prosenttia, koskee vain 10 prosenttia parhaista. Muiden täytyy joka tapauksessa cap and trade-järjestelmässä ostaa lisää päästöoikeuksia. Eli se kuvitelma, että tämä koko järjestelmä poistetaan, niin se ei ole oikea kuvitelma vapaa jako, tämä free ride, vapaa matkustus, se koskee vain 10 prosenttia parhaita. Ja sehän menee säännöllisesti alaspäin ja teollisuus on pakotettu listan hyväksymisen kautta toimia paljon tehokkaammin. Eli tuotantoprosesseja muotoilla tehokkaammiksi. Ja tässä täytyy todellakin kysyä, Euroopassa meillä on 10 prosenttia päästöistä maailmanlaajuisesti, kun puhutaan näistä sitoumuksista. Jos tätä Köpenhaminassa ei, ilmankin sitä, että Köpenhaminassa on saatu sovitusta, niin on, niihin on sitouduttu, niin eikä pitäisi harkita sitä, haluammeko tätä vielä terävöittää. Ja minun mielestäni emme tee tuotantostandardeille, ilmastolle, työpaikoille mitään hyvää, jos tätä listaa emme nyt hyväksy. Jos haluaisin kaikkia kollegoita vetoa, joille työpaikat ja ilmasto eh, ovat tärkeää, niin äänestää vastaan päätöslauselmaa. Komissio on mielestäni ähm, menetellyt oikein, kun se on tätä esittänyt. Tätä yksimielinen ehdotus on ollut neuvostossa. Kaikki jäsenvaltiot ovat tämän hyväksynyt Sitten täytyy tosiaankin kysyä, että olemmeko me oikea elinyt sitten tämän hylkäämään. pitäisi ehkä ajatella, eikä olisi järkeämpää muodollista syystä, mutta sisällöstä syystä, että hylkäämme tämän päätöslauselman ja tämän hiilivuotolistan, joka komissio on nyt eh, esittänyt ja jonka pää- jäsenvaltiot ovat että sen hyväksymme myös me. Kiitoksia. Protestoimme sitä vastaan, että Meillä on näin pieni tila, kun täällä on näin paljon ihmisiä se, seisomassa. Mutta selkeähän on, että tällainen keskustelu paljon kiinnostusta herättää. Pitäisi nyt tehdä väliintulo, että saataisiin suurempi sali ensi kerraksi. Ja täällähän on myös äänestyksiä nyt. Teidän pitäisi katsoa, että äänestyskortit ovat mukana. Eli tässä on enemmänkin äänestyksiä tulossa, joten pitäisi olla mukana. No, Martin Kälähän seuraavaksi. Thank you, Chairman. I'll be as... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Esitän asian mahdollisimman lyhyesti. Asia on suht yksinkertainen. Riippumatta siitä, olemmeko tyytyväisiä tähän tulokseen, me olemme osallistuneet edellisellä kaudella tähän päätöksentekoon ja päätös oli se, että komissio laati tämän alakohtaisen hiilivuotoluettelon, joka ja voimassa, tai tämä määräaika on 2009 loppu. Jos nyt sanotaan, että täällä ei olla yhtä mieltä komission luettelon suhteen, niin voisivatko he kertoa meille, että mitkä alat tältä luettelo, tästä luettelosta pitäisi poistaa? Täällä mainittiin jo viini. No en nyt tiedä, mm, mitä pitäisi siihen sanoa, mutta tiedän myöskin muita tärkeitä eurooppalaisia, eurooppalaisia aloja, jotka tarjoavat monille eurooppalaisille työtä ja tiedän, että tiettyjä aloja ei kannattaisi siirtää Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle, koska se johtaisi vain suurempiin hiilidioksidipäästöihin ja samalla menetettäisiin Euroopassa tuhansia työpaikkoja, joten me olemme nyt saaneet komissiolta aikataulun mukaisesti ehdotuksia ja jos ne, jotka haluaisivat luettelosta poistettavan aloja, niin kertoisivat, että mitkä pitäisi poistaa ja sitten keskustelemme niistä ja sitten katsotaan, miten tehdään, mutta meidän ei tulisi keskustella siitä, että oliko tämä komitologian menettely oikea vai ei, mutta komissio on laatinut pyyntöjen mukaisesti tämän luettelon ja minun mielestäni asiantuntija Raati on tämän laatinut ja tämä pitäisi vain tunnustaa. Olen samaa mieltä kollega Severin kanssa ja minun mielestäni tätä käsittelyä ei tulisi pitkittää. Me tiedämme, että monet yritykset odottavat päätöksiä ennen kuin tekevät investointipäätöksiä tai päätöksiä siirtää toimintaansa muualle. Me tiedämme, että monet yritykset toimivat kansainvälisesti maailmanlaajuisilla markkinoilla, joten meidän ei tulisi noin vain ottaa käyttöön sellaista lainsäädäntöä, joka johtaa siihen, että yritykset siirtyvät Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle, koska siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä. Minä toivon, että Kööpenhamina saadaan jotain hyvää aikaiseksi, mutta minun mielestäni meidän tulisi nyt hyväksyä tämä luettelo, joten minun mielestäni tämä ehdotus pitäisi nyt hylätä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chairman. Indeed. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin äh, asia on aika yksinkertainen. Minä en ole kertomassa uudelleen historiaa, enkä ole täällä lisäämässä sektoreita listaan tai ottamassa niitä pois, koska se minun tehtäväni, minun tehtäväni täällä on täällä katsoa, että missä määrin komitea on tehnyt sen, mikä niiden olisi pitänyt tehdä direktiivin mukaan, josta me hyvä, jonka me hyväksymme viime vuonna. Enkä ole kiinnostunut keskustelusta, kuka on hyväksynyt mitä. Olen uusi täällä ja minä direktiiviä luen, joka tässä on ja oli täällä. Ja nyt olen päättämässä, että onko komissio tehnyt tehtävänsä. Siinä mielessä asia on yksinkertainen. Täytyy tehdä selväksi, että emme ole täällä pelkästään oikeudellinen asia, vaan teemme poliittisia päätöksiä siitä arvioita sitä, onko komissio tehnyt tehtävänsä. Joten kollega McEwen, on tärkeää tietää, mitä oikeudellinen yksikkö sanoo, mutta samaan aikaan meillä on meidän oma vastuumme. Ja sitten täytyy tehdä poliittinen päätös perustuen siihen, mitä oikeudellinen yksikkö sanoo. Ja sitten minun arvioni on hyvin selkeä, jota muuten oikeudellinen yksikkö tukee, koska jos lukee oikeudellinen yksikkö lausunnon, niin mitä he sanovat, on se, että he eivät voi määritellä, että missä määrin on validia olla ottamatta huomioon tehokkuudet ja toimet kolmannessa maissa. He ovat samaa mieltä, tunnustavat, että komissio sitä ottaa huomioon. He ovat sitä mieltä, että se on saattanut vaikuttaa listaan ja he ovat sitä mieltä, että tieteellisessä mielessä he eivät voi määritellä, oliko se hyvä päätös vai ei. Joten tämä on tämä olennainen asia. Tämä on poliittinen päätös komitealta. Määräaika oli 2009 vuoden loppuun itse asiassa, mutta tämä määräaika ei sano, että täytyy olla 100 prosenttia kaikista yrityksistä. Että sanotaan, että se pitää olla ensimmäinen luettelo. Jo, jo, joka vuosi sektorit voidaan lisätä, joten joka vuosi luettelo voi pidentyä. Vain yksi mahdollisuus on lyhentää luetteloa, ja se on arviointi Kööpenhaminan jälkeen, kun keskusteltiin kuukausi sitten tässä valiokunnassa ja sanottiin, että millä kriteerillä arviointi tehdään, niin komissio on saanut selkeä vastaus, että me tiedä vielä, teemme arvioinnin. Tämä on aina mahdollisuus lyhentää luetteloa. Joten se on komission poliittinen päätös tehdä. Tällä hetkellä on hyvin pitkä, se on poliittinen päätös, että ei oteta huomioon dataa, tietoja kolmansista maista, se on poliittinen päätös. Joten nyt meistä riippuu se, että päätämme poliittisesti, hyväksymme tämän poliittisen päätöksen. Ja minä hyväksyn sen, koska minä olen sitä mieltä, että tässä luettelossa pitäisi olla vain ne yritykset ja sektorit, joista tiedämme varmasti, että ne ovat osa hiilivuotoa. Ja sitten Kööpenhaminan jälkeen, vuosien jälkeen, sitten meillä on tarpeeksi mahdollista lisätä sektoreita luetteloon 2013 asti. Joten vastustan poliittisesti, koska se on minulle poliittinen tehtäväni täällä, koska mielestäni on poliittisia päätöksiä komission sisällä, joita minä en tue, koska se ei ole sopusoinnossa direktiivin kanssa, joka sanoo, että ensimmäinen pohja pitäisi olla huutokauppa, ja se on se poliittinen päätös, jonka minä täällä teen Euroopan parlamentin jäsenenä. Kiitos. Sitten on Oreste Rossi seuraavana. Sì, grazie Presidente. Io... Kiitos puheenjohtaja. Olen <clears throat> varsin samalla linjalla kuin mitä äh, kaksi äskeistä puhua, etenkin herra Gallagher. Minun mielestäni, jos äh, hyväksymme tämän päätöslauselman äh, ja <clears throat> jättämme hyväksymättä komission ehdottaman listan, joudumme tilanteeseen, jossa työnnämme päätöstä ja, ja <clears throat> aiheutamme tilanteen, jossa muut maat, Italia mukaan lukien, joutuvat eri asemaan Uskoakseni suurin osa yrityksistä toimii hyväksyttävästi päästökysymysten osalta Euroopassa, kun taas esimerkiksi Kiina ja, ja muut maat eivät näin toimi. Ajattelen tässä lähinnä suurteollisuutta ja, ja sen aiheuttamia päästöjä, mutta myöskin pienemmät yritykset on otettava tässä lukuun. Mutta oli niin tai näin, Mielestäni emme saa toimia niin, että kilpailijamme saavat ikään kuin etulyöntiaseman. Ei, ei kannata siirtää asioiden päätöksiä eteenpäin. On otettava huomioon muun mm. muassa työllisyyskysymykset Euroopan unionissa ja pyrittävä siihen, ettemme lähtisi liikaa ajattelemaan pelkästään vasemmistolaisten äh, mall, vasemmistolaisten esittelevää mallia. Loppujen lopuksihan tässä on ajateltava Euroopan unionin työntekijöitä. Ja viime vaalikaudella jo puhuttiin asiasta. Silloin tosin äh, taloudellinen kriisi ei ollut vielä niin vakava kuin tällä hetkellä. Se, että jatkuvasti pidetään kiinni samasta linjasta on mielestäni virheellinen toimintamalli. Ei pidä miettiä yrityksiä ja niiden toimintaa ainoastaan kapeasta näkökulmasta. Meidän on mielestäni kynsiä ja hampain pidettävä yritystoiminta Euroopassa, jotta saamme tarjottua työtä Euroopan unionin asukkaille. Lega Nord, jota itse edustan, vastustaa tiukasti tätä päästö kauppaan liittyvää päätöslauselmaa ja sitä, että Euroopan komission esittelemä lista jätettäisiin hyväksymättä, niin kuin tässä esityksessä todetaan. Eilenhän jo sanottiin, että työpaikkojen vaarantuminen niin se ei tule ilmastonsuojelusta, vaan näistä spekulaatioista pankeissa ja pörsseissä. Ja järjestelmähän pitäisi alkaa vasta 2013, jolloin taas on nousukausi taloudessa, toivottavasti. Joten ei pitäisi nyt eh, omenoita ja päärmintä sekoittaa tässä keskustelussa. De Bruyne seuraavaksi. Thank you very much, Chair. I would just like to uh, come back... Niin, kiitoksia herra puheenjohtaja. Pari pienempää huomiota. Mehän kävimme jo edellisellä kaudella tästä keskustelua. Me hyväksyimme paketin. Kukaan ei ollut aivan täysin tyytyväinen tulokseen, mutta me olimme sitä mieltä, että paketti on nyt pöydällä ja komission piti jossain vaiheessa tarjota tämä luettelo, eli joulukuuhun 2009 mennessä. Kukaan ei halua avata tätä käytyä keskustelua uudestaan. Komissiolla oli velvoite laatia tämä luettelo vuoden 2009 loppuun mennessä tiettyjen kriteereiden mukaisesti, ja meillä on yhtälainen velvollisuus tarkastella sitä kysymystä, että ovatko komissio ja neuvosto toimineet oikealla tavalla, eli laatineet luetelon kriteereiden mukaisesti. Tämä on meidän velvoitteemme, niin kuin komission velvoite oli laatia tämä luettelo. Näinhän lainsäädäntö tekstissä sanotaan. Me olemme tarkastelleet sitä, mitä komissio on sanonut, ja olemme ottaneet asiat esille, ja on tietenkin selvää, että tiettyjä kriteerejä ei ole noudatettu silloin, kun on pitänyt ottaa huomioon kolmansien maiden laitosten tehokkuus ja kolmansien maiden sitoumukset. Ja jos nämä kriteerit ovat jääneet täyttymättä, niin kuin me väitämme, niin silloin meidän tehtävänämme on ottaa tämä asia esille ja toimia prosessin mukaisesti, eli sanoa, että olkaa hyvä ja esittäkää uusi teksti, joka huomioi kaikki lainsäädäntötekstin sisältämät kriteerit, jonka me kaikki hyväksyimme. Kiitoksia. Sitten Peter Liise. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin vielä painottaa sitä, mitä Karhain Florence Seber sanoivat ja muutamia argumentteja omasta näkökulmasta, mistä esittää. Vaikka se ei olekaan ratkaiseva, niin silti pitäisi olla selkeä siitä, miten lainsäädäntöprosessi viime vuonna meni. Satu Hassi sanoi oikein, ympäristövaliokunta ja teollisuusvaliokunta ovat äänestäneet eri tavalla äh, hiilivuodosta kuin nyt tässä lopullisessa tekstissä on, mutta siitä ei pidä tehdä sitä johtopäätöstä, että parlamentti ei, tu- parlamentilla ei olisi tukea tekstissä. Sataprosenttiset vapaat kaikille teollisuussektoreille ovat pyytäneet muut valiokunnat, esimerkiksi talousvaliokunta. Ja tässä oli myös ulko- kaup- ulkomaankaupan valiokunnasta tällainen lausunto. Voi sanoa, että ei ollut hyvä menettelyt, mutta oli yksi ainoa ryhmä, joka tämän asetti kyseenalaiseksi joka tapauksessa. Muut olivat tämän menettelyn puolesta. Joulukuussa tästä äänestettiin päivämäärästä menettelystä, hiilivuotolistasta, joten siinä mielessä komissiosta ei voi syyttää, että se on nyt juuri näin tote- toimeenpanut asia. Pääargumentti päätösohjelman esittäjiltä on kolmansien maiden toimet, se ei riitä. Sitten että kolmesi määritelmä ei ole tarpeeksi huomioon. Ja komissio oli tässä selkeä viime kokouksessa. Komissio sanoi, että ei ole oikeudellisesti sitovia päätöksiä muissa parlamenteilta. Ja tällainen tiedotus uudelta parlamentilta tai hallitukselta ei ole mikään laki. Yhdysvaltoihin sanotaan, että hallituksen lausumasta ei voida tehdä valmista lakia. Tätä on koettu myös EU-ssa, että tällainen ilmoitus, ehdotus ei ole vielä laki ja teollisuuden kilpailukyky, suunnitteluvarmuus työntek- työnantajille, työntekijöille, niin se on hyvin relevantti asia. Eikä sitä voi tiedotuksella, siitä voi perustaa tiedotukseen, vaan siitä pitää olla laki ennen kuin näistä toimenpiteistä, joista me olemme joulukuussa päättäneet, että niistä poiketaan. Ja yksi argumentti, jota esitetään päätöslauselman puolesta, se on mielestäni myös problemaattinen, kun sanotaan, että tehokkuus ei ole kaikissa kolmansissa eh, jäsenvaltioissa kaikissa olosuhteissa heikompi kuin täällä. Saattaa olla, että Brasilissa tai Kiinassa on yksittäiset terästehtaita, jotka ovat yhtä tehokkaita kuin eurooppalaiset. Mutta ensinnäkin maanantaina vaalipiirissä näyttäytyy työntekijöiden kanssa energiainsensiivisessä teollisuudessa puhua, jos heille sanon, että olemme sen puolesta, että yrityksiä siirretään, jos tehokkuus on sama. Tämä on kyllä näille työntekijöille vaikea selittää, jos ei ole ympäristölle hyötyjä ja sitten kuitenkin menetään työpaikat, niin sitä on vaikea puolustaa. Ja sitten vielä kuljetuskustannukset. Jos terästä ei Euroopassa tuoteta, vaan tuodaan, niin sitten on kuljetuskustannuksia myös ilmaston kannalta, joten siinä mielessä tämä argumentti, sitä ei pitäisi eikä se komissiossakaan tekstissäkään ole niin, että jos jossakin maailmalla on yhtä tehokas terästehdaus, niin sitten 100 prosentin huutokaupassa otettaisiin huomioon, että tekstissäkään näin ole. Yksi kohta. Tässä esitetään niin kuin me ottaisimme että kunnianhimossamme ilmastonsuojelussa, mutta jos katsotaan faktoja, niin tällä hetkellä on päästökauppa, joka tulee toimeen ilman huutokauppaa itse asiassa. Saksa ja Iso-Britannia vain osittain ovat tässä sähkön tuotannossa 10 prosenttia huutokaupan osalta. 2013 melkein kaikissa maissa mennään 100 prosenttiseen huutokauppaan ja keski euroopan maissa viivästyksellä 100 prosenttiin. Joka tapauksessa huutokauppaa tulee paljon enemmän eikä ole mitään yliallokaatiota, koska on hyvin tiukat vertailuluvut. Tämä vertailuluku lähestymistapa, jota niin täällä kritisoidaan, jos alusta alkaen olisi sitä sovellettuna ilmastonsuojelussa paljon pidemmällä. Eli vertailuluku lähestymistapa ei pitäisi suunnata äh, nähdä ilmastosuojelua vastakkaisena, vaan positiivisena instrumenttina. Sitten viimeinen kohta tämä Yhdysvallat-argumentti. Jos Yhdysvalloissa joku nyt meidän keskustelujemme hiilivuotolistasta ottaa argumentiksi, että me mukaan emme olisi niin sitoutuneita ilmastonmuutokseen enää, niin aina ja johdonmukaisesti eurooppalaisten puolelta täytyy sanoa, että jos tämä kaikki niin vähän kunnianhimoista on se, mistä täällä puhumme, niin sitten senaatin ja edustajanhuoneen pitäisi hyväksyä se. 20 prosenttia tavoite jota olemme valmiit 30 prosenttiin nostamaan 100 prosenttia huutokauppaa energia-alalla. Jos tämä niin vähän kunnianhimoista on, niin hyvät senaattorit ja kongressiedustajat, hyväksykää nämä tavoitteet ja sitten Kööpenhaminasta tulee valtava menestys. Meidän pitäisi mennä näiden päätöstemme mukaan eteenpäin. Jos muut tulevat mukaan, niin meidän ei pitäisi antaa heidän puhua huonoististamme, koska me olemme edelleen kunnianhimoisia myös vertailujärjestelmän kanssa, eikä pelkästään 100 prosentin huutokaupan kanssa. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Lipas. President puheenjohtaja, en usko, että kukaan asettaa tälle vaakalaudalle luettelua, ja kukaan ainakaan sellaista ole suoraan sanonut. Toisekseen en myöskään usko, että meidän tavoitteitamme millään tavoin äh, <clears throat> halutaan asettaa vaakalaudalle. Puhun nyt niistä tavoitteista, joista viime vaalikaudella jo äänestimme. Mistä nyt sitten on kyse? Jos siis ensimmäinen versio Euroopan komission esittelemästä listasta on hyväksytty, se esitettiin aikataulujen puitteissa. Ei tästä kannata enää mitään keskustelua käydä. Tämä on selvä asia. Sen sijaan on mietittävä sitä, onko meille esitetty lista luonteeltaan sellainen, että sen puitteissa on mahdollista päästä niihin tavoitteisiin, jotka olemme itse itsellemme asettaneet. Ja nyt tässä päätöslauselmassa halutaankin tarkastella sitä, Onko meillä mahdollisuus käyttää laajaa näkemystä suhteessa niihin sektoreihin, jotka eivät tässä ole mukana? Ja voidaanko sitoviin tavoitteisiin tätä kautta löytää vastaus? Uskoakseni tässä on kysymys ainoastaan näistä seikoista eikä mistään muusta on hyvä pohdiskella siis nimenomaan tätä, eikä enää miettiä sitä, mitä Euroopan teollisuus tästä ajattelee, yritysmaailma ja niin edelleen. Tämä on jo aikaisemminkin käsitelty. Tämän päätöksen myötä on nyt päästävä Kööpenhaminaan, mietittävä tavoitteita ja, ja mietittävä sitä, miten parhaiten asetettuihin tavoitteisiin voidaan ylipäätään päästä vai voidaanko niihin päästä. Mielestäni luettelo on varsin laaja, siis liian laaja, ja siksi Euroopan komission kanssa kannattaa käydä keskustelua tästä aiheesta. Onneksi komissaari Dimas tulee hetken päästä paikalle. 70-80 prosenttia luettelosta kattaa eurooppalaisen teollisuuden, ja lopulta voi käydä niin, että että koko hommalta putoaa pohja pois ja, ja päädytään siihen, että kiinteistö joudutaan maksamaan. Joten jos me haluamme saada käyttöön järjestelmään, jossa on paljon poikkeuksia, joudutaan varsin epätasapainoiseen hiilimarkkinajärjestelmään, ja sitähän me emme halua. Ja toisekseen me emme myöskään pysty vastaamaan edes 20 prosentin tavoitteeseen, jonka asetimme vuodelle 2020. Jolle nyt sitten ihan poikkeuksellista tietoa saada herra Dimaselta, niin, niin muutoin mielellistä asiantila. Ja, vielen dank. Kiitos paljon. Sitten seuraavaksi Catherine Suyé. Monsieur le Président, donc des, des propos qui vont être un peu redondants par rapport à ce qui est puheenjohtaja. Äskeisen äh, ei ole enää lisättävää, mutta sen sijaan haluaisin palata Euroopan komission ehdotukseen. Ensinnäkin siksi, että Euroopan äh, komission ehdotus on konsensuksen äh, mukainen, siitä jo puhuttiin. Ja Euroopan komission kanssa päästiin sopuun tästä ja sovussa olivat mukana myöskin kansallisten jäsenvaltioiden asiantuntijat. Olin varsin tyytyväinen siitä, että asetuimme yritysten toimintaa tukemaan ja, ja, ja muutenkin pääsimme yhteiseen ratkaisuun. Entä sitten päästöihin liittyen? Mielestäni on tärkeää tarkentaa se, että ei äh, tämä lista pelkästään millään tavoin äh, aiheuta tilannetta, jossa päästöt äh, saadaan ratkaisevasti leikatuksi. Ja, ja äsken monet puhuivat ö, yritystoiminnasta muualla maailmassa. Selvää on, että sillä on oma vaikutuksensa. Mutta joka tapauksessa mielestäni meidän on nyt päästävä Kööpenhaminaan sillä tavoin, että me missään tapauksessa häviä ja, ja joudu häviävien asemaan. 10 C-artikla on luonnollisesti toimintamme pohjana. Ja, ja siksi näistä syistä, ainakin omasta puolestani, itse tulen äänestämään tätä päätösohjelmaa vastaan. Sitten Karl Schlüter. Yeah. Um, well, to my colleagues to say that, uh, well, we... Niin, niille, jotka sanovat, että mitä tässä on enää väliä. No siksi, että komissio ei tehnyt niin kuin sovittiin. Joten jos haluatte jonkun juridisen perustelun, niin siinä kuulitte sen. Jos komission pitää tarkastella energiatehokkuutta unionin ulkopuolella ja jos komission pitäisi katsoa, minkälaisia sitoumuksia kolmannet maat ovat hyväksyneet, niin kyllähän sillä on merkitystä sen suhteen, että mitkä alat tähän luetteloon päätyvät. Ja tästäpä syystä globaali sopimus ei varmaankaan pääsisi syntymään, jos suurin osa aloista ei olisi enää vastuussa, joten miksi sitten kolmansien maiden alojen pitäisi olla vastuussa? Tämä johtaisi kansainväliseen pattitilanteeseen ja tämä taas tarkoittaisi sitä, ettei meillä olisi kovinkaan kustannustehokasta menettelyä tarjolla. Ja 77 prosenttia tänä vuonna, 87 prosenttia ensi vuonna, näin voi käydä, niin minäpä en usko, että tämä järjestelmä ei toimi tehokkaasti, jos näitä lupia ei käytetä oikealla tavalla. Jos suuri osa tai jopa kaikki annetaan vapaa maksutta käyttöön, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että vuosittainen tehokkuusaste on yli 10 prosentin tasoa verrattuna siihen tilanteeseen, että olisi vain tämä 10 prosentin taso käytettävissä vuosina 2013 ja 2014. Eli jos maat eivät investoi riittävän vahvasti Euroopan unionin tasolla, niin se tarkoittaa sitä, että uusia työpaikkoja ei synny. Ja jos me emme myöskään yritä olla edelläkävijöitä ympäristönsuojelun alalla eri teollisuuden aloilla, niin silloin emme myöskään saa luotua uusia työpaikkoja. Olisi tietenkin ollut hyvä, jos meillä olisi ollut vielä tiukempi direktiiviteksti, mutta jokainen joutuu maksamaan omista kiintiöistään ja minä menitin useimmat pyyntöni, mutta yksi asia on se, että me emme voi noin vaan antaa lähes kaikille vapaita oikeuksia. Ne, jotka ovat tyytyväisiä saavutettuun kompromissiin, niin heidän pitäisi hyväksyä myöskin se, että meidän tulisi ainakin verrata omaa toimintamme muihin, muiden maiden toimintaan. Monet ympäristömyönteiset ihmiset saivat tämän tuloksen aikaiseksi ja nyt yksi, kaksi ei tätä saavutettua tulosta enää halutakaan kunnioittaa, joten toivoisin, että me hyväksyisimme tämän päätöslauselmaesityksen, sillä jos emme sitä hyväksy, niin silloin me emme myöskään noudata niitä pelisääntöjä, joista me sovimme. Eli juridisesti katsottuna teidän pitäisi hyväksyä tämä päätöslauselmaesitys, jotta luettelo voidaan toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti myöskin lähteä muuttamaan. Niin kuin kollega Kälähän sanoin, kun katson Unescon tekstiä, niin en voi sanoa, että Euroopan unioni olisi tehokkaampi mitä erinäisimmillä aloilla. Tätä tietoa ei löydy, ei myöskään sitä, Joten jos me tässä nyt lähden vertaamaan toimintaamme muiden maiden toim- alojen toimintaan, niin silloin kyllä huonosti käy. Eli meidän tulisi todellakin nyt hyväksyä tämä päätöslausuma esitys. Kiitoksia. Ja. Wir sollten allerdings kein Blackmailing machen hier im Ei kuitenkaan kirjastystä pitäisi valiokunnassa tehdä, että se, joka luettelon hyväksyy, olisi hyvä ilmastonsuojelija ja se, joka on sitä mieltä, että luettelo liittyy artiklaan 10, olisi huono ilmastonsuojelija. Tämä ei ole oikeutettua. 10a pitää lukea. Pyytäisin kanslyytteriä artiklan 10a lukemaan oikealla tavalla tai kunnolla ja sitten näkemään, katsomaan, ovatko kriteerit täytetyt vai ei. Mutta tästähän kuullaan komission jäsentä vielä myöhemmin. vähitellen pitäisi päättää tämä keskustelu, koska nyt ihmiset alkavat pyytää jo toista puheenvuoroa. Viisi puheenvuoropyyntöä vielä on, ne otamme vielä ja Rova ja pyytäisin sanomaan meille, ja Dimashan tämän vielä, poliittinen vielä sanoo, ja Schlingenberg hän on tämän luettelon äh, teossa ollut mukana ja sanoisi, mitä siellä tapahtuu. Ja Silpania seuraavaksi. Lyhyesti äh, muutama sana. Minulla on aika hankala, hankala tilanne tässä, enkä millä tavoin tunne olevani mukavaksi, kun kuuntelen tätä keskustelua. Kello 11 komissaari herra Dimas saapuu paikalle. Ja, ja, ja sitä ennen olen tässä nyt saanut kuulla erilaisia poliittisia kannanottoja ilman, että kuitenkaan kukaan on palannut varsinaisesti siihen lainsäädännölliseen kompromissiin, konsensusratkaisuun, jonka taakse asetuimme. Itse uutena meppinä olen tutustunut äh, asiakirjaan ja ymmärtänyt sen, miten tärkeää on tarkastella äh, kokonaisuutta ja miettiä sitä, äh, voimmeko edetä jo hyväksytyn asiakirjan mukaan vai, vai miten tässä pitäisi toimia? Linda Mäkevän ja kuuntelin varsin tarkkaan. Hän itse osallistui kolmikantaneuvotteluihin ja haluan kuulla tämän lisäksi vielä komissaaria, jotta voi muodostaa oman mielipiteeni ja, ja luonnollisesti päättää se, millä tavoin päätösasemasta äänestän. Mutta jos nyt oikein ymmärrän päätöksen tarkoituksena on tuoda esiin se, mikä on meidän tavoitteemme ja, ja mitä haluamme. Nyt tämänhetkisissä oikeudellisissa puitteissa ja niissä puitteissa, jotka me hyväksyimme, olemme tekemässä päätöstä, jonka tarkoituksena on luonnollisesti suojella meitä hiilivuoto-ongelmalta. On totta, että luettelo on minunkin mielestäni liian laaja, joskin tarkoituksena on luonnollisesti taistella tehokkaasti ilmastolämpenemistä vastaan, mutta – se laadittiin aikaisemmin ja, ja, ja nyt välttämättä tilanne ei ole sama. Jos uusia mahdollisuuksia avautuu, on tietysti mahdollista jatkaa työtä ja muuttaa jotakin, mutta kuitenkin samalta pohjalta kuin mitä aikaisemmin hyväksyttiin. En, en ymmärrä sitä, että jotkut haluavat asettaa ikään kuin tiukan rajan Euroopan unionin ja muiden maiden välille tässä asiassa. Henkilökohtaisesti minun mielestäni ympäristöystävällinen politiikka on hyväksi sekä tällä että muualla – en näe tätä kuitenkaan niin dramaattisena kysymyksenä kuin mitä jotkut ovat esittäneet. Tämähän liittyy yhteispäätösmenettelyyn ja, ja, ja siitä viime vuosina saatu kokemusta. Revellini. Sitten edustaja Revellini. Kiitos puheenjohtaja. Kyseessä on vaikea ja tärkeä äänestys. Enkä vielä tiedä, miten tämän päätöksen nyt tekisin Herra Rossi on oikeassa, kun hän toteaa, että Euroopan on luonnollisesti toimittava ympäristöpoliittisesti oikein, mutta otettava sekä heikot että vahvat huomioon. Se, että Euroopan unionin ulkopuolella tapahtuu toimintaa, jota ei voi olla millään tavoin järkiperäisesti selittää ei voida hyväksyä. Eli toisin sanoen meidän on otettava huomioon koko maailman tilanne. Välttämättä me kuitenkaan osaa aina toimia oikein. Nimittäin jos vertaamme tilannetta aikaisempiin yhteyksiin, joissa tietyt suuret valtiot eivät olleet valmiita tekemään minkälaisia myönnytyksiä ympäristöpolitiikan saralla. Voi olla, että myöskin suuret <clears throat> lopparit ja, ja, ja, ja, ja loppareiden taustalla toimivat tahot ovat melko huolestuneita meidän äänestyksemme tulostuksesta. Voi nimittäin olla, että jo, joidenkin tarkoitusperä on kuitenkin se, että Euroopan unionin alueelta siirretään yritystoimintaa ja teollisuustoimintaa Euroopan ulkopuolelle, jossa ilmastosäännöt ja, ja muutoinkin ilmastoon liittyvät kysymykset ovat paljon huonommalla tolalla. Italiassa noin 90 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä ja sama pätee varmaan moniin muihinkin maihin. Se, että nyt me yritämme peräänkuuluttaa Politiikka, jonka puitteissa meillä on mahdollisuus suojella PK-yrityksiä, on välttämätöntä ja siksi tulenkin äänestämään tätä päätöslauselmaa vastaan. Ja. Danke, Herr Rivellini. Dann Kiitoksia, Herra Rivellini. Sitten Gerber Jan Brandi. Voorzitter, dank u wel. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen valiokunnan uusi jäsen ja yllättyneenä kyllä kuuntelen tätä käytyä keskustelua. Minulla on syntynyt sellainen vaikutelma, että monet jäsenet, jotka olivat mukana jo vuonna 2008 näissä keskusteluissa, niin ovat unohtaneet, mistä on kyse. Eli me keskustelemme asioista, joista ei tulisi keskustella. Nyt ei ole kyse luettelosta tai luettelon sisällöstä ja poikkeuksista siihen – Minun mielestäni tämä löytyy jo viime vuonna hyväksytystä paketista, eli ei tätä keskustelua tulisi enää uudestaan käydä. Olen yllättynyt tästä luettelon aikataulustusta. Niin tiedän, että komissiota pyydettiin esittämään tämä luettelo näihin aikoihin, mutta onkohan tämä nyt hyvin valittu ajankohta? Jos nyt käy ilmi, että, tai tekstihän nyt on pöydällä, mutta onko se tyydyttävä? Liberaalina on tärkeää, että me annamme teollisuudelle varmuutta siitä, mistä on kyse, jotta ne voivat tehdä pitkän ajan investointipäätöksiä. Mutta minkälaista varmuutta me annamme teollisuudelle, kun hyväksymme luettelon, mikäli, mikäli se nyt hyväksytään, jos sitten Kööpenhaminassa kuukauden päästä tapahtuu muutoksia tässä luettelossa – Eli herää kysymys, että mikä teollisuuden ala tekisi tähän luetteloon, päätökseen, luetteloon liittyen jotain investointipäätöksiä, jos se tietää, että kuukauden päästä saattaa tulla muutoksia luetteloon. En tiedä, onko komissiokaan tyytyväinen tähän aikataulutukseen. Aikataulutus oli aikanaan se syy, miksi halusin tämän hyväksyä olen edelleenkin siihen tyytyväinen, mutta se, että nyt tämä luettelo on pöydällä ja että se mahdollisesti kokee muutoksia Kööpenhaminan jälkeen, niin se minua hiukan harmittaa. Kiitoksia. Leider im Gesetz, das äh, war nicht äh, zu, unserer, äh, zu unserem Wunsch, aber letzt... Tämähän parlamentti tämän lopulta hyväksyi. Sitten Ronald Hibner. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä täällä kuuntelen joskus näyttää siltä, että jotain kuuloharhoja olisi, koska meidän yhtiöt, eurooppalaiset, heitä pidetään ihan vieraina. Eiväthän ne ole firmoja, jotka jossakin siellä ovat jollakin toisella mantaralla, vaan ne meidän yhtiöitämme. Ne yhtiöt antavat työpaikkoja, ne yhtiöt antavat talouskasvua ja me puhumme siitä ikään kuin ne saisivat näitä lupia ihan ilmaiseksi. Eurooppalaiset nämä kustannukset kantavat, eivät kiinalaiset. Jos puhumme talouden kasvusta kriisiaikana, niin sitä enemmän pitäisi keskittyä siihen, että miten auttaa meidän yrityksiämme. Tämän luettelon justeeraaminen ei sillä ole mitään järkeä. Yrittäkäämme antaa yrityksille, että ne voisivat suunnitella investoinsinsa, että ne voisivat ainakin kahden muutaman vuoden ajan pyrkiä siihen, että ne voisivat kehittyä. Tällä hetkellä ei ole aikaa siihen, että alkoi tämä uudelleen keskustelu, puhua siitä, että onko se, se ja se sektori eh, vielä ulkopuolella vai pitäisikö se vielä lisätä. Jonkun ajan kuluttua voimme tämän katsoa kun ehkäpä osoittautuu, että joku yritys tai sektori voi vielä sille voi tulla teknologisia kustannuksia siitä, että se on uutta teknologiaa sukset, mutta on paljon sellaisia sektoreita, jotka eivät pysty, koska ei muuta teknologiaa ole. Tällainen katto, tekninen katto on saavutettu ja pitää hyväksyä se, että tällaisella sektorilla ei voida enää, sitä voida enää raskauttaa. Sen vuoksi pitäisi kaikkien ymmärtää, että meidän täytyy siirtyä sellaisen vaiheeseen, jossa ei keskustella, vaan toteutetaan voidaan keskustella vielä ensi vuosi, kaksi vuotta, kolme vuotta, mutta me jäämme jälkeen, emmekä mene eteenpäin. Joten minusta näyttää siltä, että tällä hetkellä keskustelu siitä, että onko luettelo hyvä vai tarvitaanko siihen vielä jotakin tarkistusta. Meillä on tarkistettu luettelo. Älkäämme pelätkö sen tiettyjen päätösten tekemistä. Ja ich Frau Slingberg das Wort gebe, hat noch... Ennen kuin on seuraavan puheenvuoron, niin Satu Hassi vielä. Mr. Chairman, eh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyt kommentti kollega Seberille ja muille, jotka totesivat, että luettelo tarkoittaisi sitä, että 10 prosenttia aloista tai yrityksistä saisivat vapaita oikeuksia. 10 prosenttia niistä saavat 100 prosenttia ilmaisia oikeuksia, mikäli ne ovat eri energiatehokkaita, mutta muut saavat benchmarkingin mukaan jopa 100 prosenttia hyvityksiä ja komission mukaan 77 prosenttia kaikkien alojen kaikista päästöistä, jotka kuuluvat ETS-järjestelmään. Se on siis melko suuri osa päästöistä. Ja toinen ja viimeisin huomioni liittyy siihen, että monet meistä ovat osallistuneet neuvotteluihin ja me olemme niissä keskustelleet siitä, että pitäisikö sanoa shall vai may tässä tekstissä. Me tiedämme oikein hyvin, että on melko ratkaiseva merkitys, jos lainsäädäntötekstissä sanotaan shall tai may. Tässä tekstissä sanotaan shall, eli lainsäädäntötekstissä todetaan, että täytyy huomioida kolmansien maiden toimet. Eli kyse ei ole poliittisesta arvioinnista, eli että komissio päättää tykönään, arvioiko se vaiko ei. Mutta näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Ja kolmansien maiden toimet tulee ottaa huomioon, mutta se ei tarkoita vain ainoastaan, että että huomioitaisiin kolmansien maiden sitoumukset, vaan myöskin teollisuuden alan energiatehokkuus kyseisissä kolmansissa maissa. Kumpikaan, kummatkaan toimet, jotka liittyvät kolmansiin maihin, niin niitä ei ole huomioitu näissä laskelmissa, joihin perustuen tämä luettelo aloista on laadittu. Kiitoksia. Äh, vielen Dank. Äh, Kiitoksia. Rova Schlimberg. Paljon kysymyksiä teille. Syytös tästä, että kriteereitä ei ole täytetty artiklasta 10a. Että verrataan samanlaisiin laitoksiin kolmansissa maissa. Että tätä olennaiselta osin ei olisi täytetty. Sitten toiseksi, miksi luottelu on niin pitkä? Onko se poliittinen päätös ollut konkreettisesti sanottiin, että miksi viiniteollisuus mukana on. Sitten vielä lisäkysymys, joka, jonka, johon Dimasenkin pitäisi vielä vastata, että miksi on uusi telo Kööpenhaminan jälkeen. Miten parlamentti osallistuu siihen, jos uusi luettelo tulee ja jos uusi luettelo on, niin ne muutokset siellä voisi olla menelläänkö molempiin suuntiin, että sektoreita voi tulla mukaan tai jäädä pois, tai kuten täällä on pelätty, että mennään vain yhteen suuntaan, että lisää sektoreita tulee sinne vain. Eli mikä perusta on ollut tämän luettelon tekemiseen ja mitä <clears throat> aiotte Kopenhaminan suhteen? Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Muutamia selvennyksiä komission taholta ennen kuin komissaari ottaa asiaan kantaa. Meidän mielestämme on tärkeää korostaa sitä seikkaa, että tämä luonnos on kohdennettu 20 prosentin vähennykseen yksipuolisesti, eli mikäli muut maat eivät hyväksy vähennyksiä. Ja sitä voidaan korjata Kööpenhaminan jälkeen, niin kuin 10b1 alakohdassa sanotaan, ja komissio sitten arvioi tilannetta ennen vuoden 2010 kesäkuuta ja esittää siltä pohjalta sitten ehdotuksia. Huippukokouksessa sanotaan, että neuvotteluiden pohjalta luettelo voidaan korjata, ja mikäli korjauksia tehdään Kööpenhaminan nojalla – niin silloin sovelletaan yhteispäätösmenettelyä, eli parlamentti yhdessä neuvoston kanssa tekee päätökset. Haluaisin todellakin korostaa sitä, että luonnos on juridisesti vedenpitävä ja syy on se, että komissio on todellakin noudattanut direktiivin kirjainta ja kriteereitä, jotka sieltä löytyvät päätetyssä muodossa. Ja lisäksi olemme kunnioittaneet aikataulua, josta sovittiin viime vuonna. Kyse ei ollut komission ehdotuksesta ja komissio ei sanonut, että tämä olisi ollut oikea lähestymistapa. Me sanomme, että Kööpenhaminan jälkeen päätös olisi pitänyt tehdä, eli luettelo hyväksyä, ja me olemme siis noudattaneet tätä aikataulutusta. Ja mitä tulee itse kriteereihin ja analyysiin siitä, mitä kolmannet maat ovat tehneet, niin 10a18 alakohdassa sanotaan, että 13 artiklassa mainittu luettelo perustuu siihen analyysiin, joka tehdään myöhemmässä vaiheessa, ja lisäksi sanotaan, että kunhan relevanttia tietoa on käytettävissä. Ja sitten kaksi asiaa, jotka pitää huomioida. Ensinnäkin se, että missä määrin kolmannet maat omaavat globaalisti katsottuna huomattavan osan tietyn tuotteen tuotannosta, josta syntyy hiilivuotoa. Ja ovatko kyseiset maat sitoutuneet hiilidioksidipäästövähennyksiin. Ja toinen asia, mikä pitää huomioida, on se, että missä määrin laitosten energiatehokkuus näissä kyseisissä maissa, eli kyseisissä maissa, jotka ovat sitoutuneet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, Eli missä määrin kyseisten laitosten, energi- laitosten energiatehokkuus on unionin vastaavien laitosten energiatehokkuustasolla. Ja johdantosan kappaleessa 22 sanotaan, että tällä hetkellä vain Norja, Islanti ja Sveitsi ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä kyseisillä aloilla. Ja kyseiset maat yhdessäkään eivät muodosta globaalisti katsottuna kovinkaan huomattavaa tuotantovolyymia kyseisillä aloilla. Ja täällä sanotaan myöskin, että tieto, jonka pohjalta arviointia voidaan tehdä, ei ole tarjolla, koska tilastotiedot eivät ole toistensa kanssa vertailtavia ja tästäpä syystä tarvitsisimme tarkempia tietoja maakohtaisista aloista. Norja, Sveitsi ja Islanti ovat siis sitoutuneet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, mutta niiden globaali tuotantovolyymi on vähäinen. Ja tästäpä syystä voidaan myöskin sanoa, että hiilidioksidipäästön vähennystehokkuus aspektia ei tarvitse tässä sen kummemmin tutkiskella heidän osalta. Mutta tämä toinen elementti perustuu juuri tutkimuksen, jonka komissio on toteuttanut globaalista hiilidioksidipäästötehokkuusluvuista, mutta komissio on sitä mieltä, että tiedot eivät ole riittävän hyviä arvioidakseen, voitaisiinko tältä pohjalta lähteä tällaista luetteloa laatimaan. Ja komissio on päättänyt tehdä oman, tai siis julkaista omalla nettisivulla tämän kyseisen tutkimuksen. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä, että kaikissa esityksissä, jotka Envi-valiokunta on jättänyt, niin niissä sanotaan, että Euroopan unioni on ainoa maailman alueista, joka on hyväksynyt sitovia vähennystavoitteita hiilidioksidialalla ilmasto- ja energiapaketissahan tämä kohdassa H on mainittuna. Komissio on pitkälti samaa mieltä ja tästäpä syystä oletamme, että kolmannet maat sitoutuvat vähentämään hiilidioksidipäästöjään Kööpenhaminan neuvotteluiden myötä. Ja tämä luettelo ennakoi näitä tulevia sitoumuksia. Ja tästäpä syystä on, niin kuin jo sanoin, tarpeen Kööpenhaminan pohjalta lähteä luetteloa korjaamaan. Tästähän sovittiin neuvoston ja parlamentin kesken ensi, siis viime vuonna, ja komissio on vain noudattanut lainsäädäntötekstin sanomaa ja on esittänyt oman ehdotuksensa ja se voidaan hyväksyä ennen vuoden loppua. Paljon on kommentoitu myöskin sitä, että huutokauppa olisi se oikea ratkaisumalli, mutta sanoisin, että huutokauppa on se, mitä tulee käyttää ETS-määräysten nojalla, mutta hiilivuotomääräyksistä on hyväks, ne on hyväksytty ja osa yrityksistä voi saada sataprosenttisesti näitä vapaita oikeuksia, mutta me palaamme oman ehdotuksemme kanssa tähän valiokuntaan myöhemmässä vaiheessa ja silloin käsittelemme tätä benchmarkin kysymystä. Vain ne laitokset, jotka todellakin toimivat benchmarkingin mukaisesti, eli kuuluvat tietyn alan kym... tehokkaimpien laitosten joukkoon, niin voivat saada nämä hyvitykset tai oikeudet ilmaiseksi. Me emme tietenkään tiedä, miten jatkossa tulee käymään, mutta jos sanotaan, että se on 77 prosenttia, se ei pidä paikkaansa, sillä 77 prosenttia tarkoittaa sitä, että kuinka monet teollisuuden alat ovat luettelossa katettuina, mutta kuten sanoin, se ei tarkoita sitä, että kaikki luettelossa mainitut yritykset tai alat saisivat oikeudet ilmaiseksi, sillä vain ja ainoastaan benchmarking-järjestelmän mukaisesti näitä ilmaisia oikeuksia voi saada. Ja mitä tulee viinialaan ja niin kuin muinkin aloihin liittyen voidaan sanoa, niin meidän täytyy katsoa kriteereitä ja kriteerit mainitaan suoraan itse direktiivitekstissä ja direktiivitekstin mukaan. Meidän täytyy huomioida, että myöskin tietyt laitokset kuuluvat tähän luetteloon ETS-järjestelmän mukaisesti. Se huomioi sekä viinisektorin että monet muutkin alat, jotka löytyvät juuri tästä luettelosta. Ja ne, jotka ylittävät tämän kynnyksen, niitä ei tule olemaan kovinkaan monta ja meidän täytyy muistaa, että kriteerit ovat ne, jotka määrittelevät kaiken. Eli että esimerkiksi kaupankäynti kolmansien maiden kanssa on yli 30 prosentin luokkaa ja komissio on analysoinut tilannetta ja tämä kriteeri, kriteerin nojalla viinisektori on myöskin tässä luettelossa ja kun puhutaan energiantuotannosta, niin kukaan ei saa vapaita oikeuksia, niin kuin direktiivissä sanotaan, mutta niin kuin viime vuonna hyväksyttiin, niin lämmön tuotannon osalta vapaita oikeuksia voitaisiin myöntää. Eli lämmön tuotantoalat voivat saada ensi vuonna päätettävien benchmarking-järjestelmien mukaisesti vapaita oikeuksia. Mutta missään nimessä ei voida sanoa, että kaikki saisivat 77 prosentin oikeudet, vaan kyse on benchmarking-järjestelmän soveltamisesta. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Frau Slingberg. Kiitoksia, Rova Slingberg, näistä tiedoista. Äänestämme tästä asiasta, kuten sanottu, komission jäsenen kuulemisen jälkeen. Sitten ehdottaisin, että mennään seuraavaan esitysten kohtaan. Se on kohta kahdeksan. Järjestyspuheenvuoro Linda McQueen. Sanoisin, että ryhmäni haluaisi, että selkeän kun Dimas on puhunut, että olisi viisi minuuttia, niin kun äänestetään, jotta voitaisiin arvioida, että se mitä komissio niin se meille on kertonut, jos tämä sopisi muille. Viisi minuuttia ja sitten äänestys hiilivuodosta. verstehe das zwar, aber ich halte das für schwierig. Ymmärrän, mutta tämä on aika vaikeaa. 15 yli 12, kun keskeytetään, ihmiset lähtee pois ja puolelta vasta ehkä ollaan takaisin äänestämässä, mutta valiokunta on vapaa päättämään. Onko huomioita tähän? Chris Davis. I would agree with Linda McCavin. Olisin samalta Linda McCavinin kanssa Keskusteluja on ollut ryhmissämme, jakolinjoja on, sanomme erityisesti, että haluamme komission jäseneltä ylimmäiseltä kuulla nämä sanat, jotka hän nyt sanoo. Sen lisäksi, mitä komissiolta nyt on jo kuultu, niin päättävät sen, että miten äänestetään, mutta tarvitsisi muutaman minuutin, jonka voidaan varmistaa, että ryhmämme ovat yhtenäistä. Ajatus olisi, että pysyttäisiin salissa, ei hajaannuta. Sitten olemme tehneet tämän monta kertaa valiokunnassa, ei mene, ei se ole ongelma yleensä. Herra Sonic. Herra Sonic. Kaikki argumentit on jo kerrottu. Ei komission sentimas varmaankaan periaatteellista muutosta tuo tähän keskusteluun, en näe tarvetta tauolle ennen äänestystä. Gut, wir, wir, wir machen das so. Viertel nach zwölf. Äh, Tehdään näin 15 yli 12, 50 minuuttia yksi äänestys on kyllä tai ei. Puoli yksi, se sitten pitää tehdä viimeistään. Anteeksi, puoli Joo, puoli yksi. Mutta että pysyttäisiin täällä, ettei hajannuta. 15 yli suunnilleen, sitten 50 minuuttia sen jälkeen olisi. No hyvä. Sitten tullaan seuraavaan kohtaan. Ruba Rosbachin mietintö tästä yleissopimuksesta, joka koskee merellisiä ympäristöä Koillis-Atlantilla. OSPAR, yleissopimus liittyen hiilidioksidivirtojen varastointiin geologisiin muodostumiin. Ehkäpä jos esittelijä vielä sanoisi, että mitä tarkistuksia hän tukee. Rova Rosbach, olkaa hyvä. min kollega Kriton Arsenis er vi klarlægger situationen, som den er. Niin, kollega Arsenis on esittänyt hyvän muutosehdotuksen. Sen voin hyväksyä. Ja viime kokouksen jälkeen olen keskustellut vielä tieteen edustajien kanssa ja hekin pitävät tätä ratkaisumallia hyvänä. Eli jos tällainen maaperään varastointi voidaan turvallisesti tehdä, mutta viisi energiayksikköä tarvitaan yhden hiilidioksidiyksikön poistamiseksi. Se on tärkeä prosessi, eli hiilidioksidi pitää ensin nesteyttää ja sen jälkeen se voidaan imeyttää maaperään. Eli tieteen edustajat ovat kysyneet, että voitaisiinkohan tätä rahaa käyttää parempien ratkaisujen etsimiseen. No me voimme tietenkin vain äänestää tästä ehdotuksesta. Minä voin siis hyväksyä tämän kollegan esittämän tarkistuksen, mutta pitkällä, pidemmällä aikavälillä meidän pitäisi löytää joku toinen ratkaisumalli kuin se, mikä on tässä tarkistuksessa. Kiitoksia. Tätä sitten esittelijä CCS-direktiivistä Chris Davis. Thank you, Chairman. This is my opportunity. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on mahdollisuus minulle tukea tai mainostaa lounasseminaaria, jonka järjestän hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista. Jotka haluavat tästä enemmän tietää, tulkaa 12.30. Siellä on edustaja myös ympäristön pääosastolta omalle puolueelleni muistan tämän skepsismin, jolla luin ensimmäisen kerran tästä ajatuksesta, että otetaan laitoksesta hiilidioksidi pois ja pumpataan se tänne maaperään syvälle. Mutta vakuutuin, kuin puhuin tällaisen ilmastonmuutosekspertin kanssa, joka viittasi siihen, että fossiilisen polttoaineen käyttö laajentuu valtavasti kautta maailman, ja vaikka dramaattisesti uusiutuvat lisääntyisivät seuraavan 20-30 vuoden aikana, niin se vain ikään kuin täyttäisi tämän kasvavan energian tarpeen fossiilisen polttoaineen, joka tapauksessa käytetään hyvin laajaperäisesti monien vuosikymmenten ajan, ja täytyy löytää tapa lieventää hiilidioksidipäästöjen vaikutusta ja kun puhuttiin CCS-direktiivistä, johon tässä mietinnössä viitataan, niin ensimmäistä kertaa, ehkä 12 kuukautta sitten tässä valiokunnassa keskusteltiin, että tämä pääenemmistö oli joko vihamielinen CCS vastaan tai jopa on ainakin hyvin epäilevällä kannalla. Kuusi kuukautta sen jälkeen direktiivin puolesta kuitenkin äänestettiin ja sitten etäisestä kun lainsäädännöstä keskusteltiin, niin siihen lisättiin säännös siitä, että saataisiin rahoitusta demoprojekteille tällaista surplus alliancea käyttämältä ETSstä parlamenttiin, joka aloitteeseen lähti ja houkutteli ministerit sen hyväksymään neuvostossa viime vuonna. Joten aika paljon tässä on tehty työtä ja kuitenkin on osoittautunut, että sitä on katsottu skeptisesti, mutta on osoittanut silti, että sillä on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Muutama viikko sitten, kun tässä keskusteltiin, niin huomasin, että täällä on uusi parlamentti ja uusi valiokunta jälleen ja mm, saman verran oli huolta siitä, että onko tekniikka käyttökelpoista. Voidaanko sitä verrata joillakin tavalla radioaktiivisiin jätteen varastoimiseen? Samat argumentit suuressa määrin aikaisemmin kuin kulut. Useimmat meistä, kun teeman kanssa työtä eteen, niin miten, miten tahansa kallista se olisikin, niin, niin kauan kuin meillä kun fossiiliset voidaan jatkaa käyttöä, niin tekniikkaa täytyy kehittää. Ja on tärkeää, että Eurooppa ei jätä tätä muille tätä johtoasemaa. Meidän pitäisi ryhtyä aloitteeseen ja kehotan jäseniä tulemaan äh, täällä seminaariin ja tutustumaan aiheeseen paremmin. Ja, charmante hinweis of äh, Charmantti viite siihen, että miten luonnosta voi viettää. Haluaisin vain sanoa, että Envi-delegaatio Le sanottiin Vostikonissa, että Virginiassa viime perjantaina ensimmäinen CCS-laitos otettiin käyttöön, suurlaitos. Eli näitä tarinoita on Yhdysvalloista myös Kiinasta, meillä myös. Ja kysymys sitten se, että mihin hiilidioksidi menee, niin se on todellakin tärkeä teema. Yksi koeäänestys pitäisi ensin tehdä siitä, että toimivatko laitteet kysymys se, että sataako jouluna lunta vai ei, joten joka haluaa lunta, niin vihreää, joka ei halua, niin punaista, jos ei ole väliä, niin sitten tyhjää äänestetään, eli koeäänestys. Kokeillaan, ovatko kaikki äänestäneet. Ei vielä. nicht fünf könnten noch abstimmen. Viisi vielä puuttuisi. Eikö ole äänestyskortti mukaan? 55 paikalla olijaa on. Ja dann sagen wir mal Ende der Abstimmung. Äänestys päättyy, sanotaan sitten niin. Eli jouluna pitäisikin sitten sataa lunta, sanoo suuri enemmistö. Laitteet siis toimivat. Hienoa. Sitten tullaan äänestykseen Rovarospahin mietinnöstä. Tarkistus 1 Rovarospahilta. Rospahilta. Niin hän... Haluaisitteko vielä puheenvuoro? Mikro. Laittaisitteko mikrofonin päälle? Estuvari on intervenire. Niin halusin vaan käyttää vielä puheenvuoro tästä aiheesta. Dann Kivisin noch das Wort, ja, bitte. Grazie. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin äh, korostaa tiettyjä asioita. Maailmankaikkeushan äh, on äh, <clears throat> syntynyt merestä ja Italia on ikään kuin lisäarvoa, kun ajattelemme tätä järjestelmää, varsinkin kun Italiassa on vielä monia toimivia ja jopa vaarallisia tulivuoria. Kun mietimme kaikkia luonnon mullistuksia ja niitä järjestyksiä, joita tapahtuu maan alla, on oltava varovaisia. Ja tämä pätee myöskin ympäristökysymyksiin ja ilmastokysymyksiin. Siksi minun mielestäni meidän on käytettävä kaikki mahdollinen teknologinen tietotaito hyväksemme kun pyrimme löytämään ratkaisua tällaisen varastointikysymykseen, oli sitten kysymyksessä hiilidioksidi tai mahdollisesti myöskin ydinmateriaalin varastointi. Kansalaiset eivät tunne vielä varastointiteknologiaa kovinkaan laajasti ja mielestäni tätä tilannetta ei voida hyväksyä onkin painotettava uusiutuvien energiavarojen käyttöä, koska se eh, edes, edesauttaa hyvää elämän eh, lisääntymistä Euroopan unionissa, kun muutenkin väestöä on liikaa maailmassa. Hiljattainen eh, asiakirja, energianviraston laatima asiakirja ja tutkimus tukee sitä, että CTS-järjestelmä kannattaa käyttää ei pelkästään hiilidioksidivirtojen varastointiin, vaan myös yleisesti muiden aineiden varastointiin. Joten tämän pohjalta toteaisin, että Euroopan unionin ja ylipäätään kaikkien jäsenvaltioiden on hyvä, on otettava käyttöön suuria investointeja tämän asian toteuttamiseksi käytännössä. Abstimmung. Herra Tatarilla on ollut keskeyttää, mutta me emme ole keskustelussa. Luulin, että sanottiin jotain tarkistuksista, keskustelu jo oli. Ei ole keskustelu nyt, se oli aiemmin, nyt äänestetään. Rova Rospachilla oli vielä huomio äänestyksestä. Pyydän. Ei, tästä kiistanalaisuudesta että kyllä vai ei. Og klarlægge, jeg har på fornemmelsen, at Tatarella tænker på, at vi lægger det på havbund. Minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että kollega Tatarella ajoi sitä takaa, että nämä dumpattaisiin meren pohjalle. Ei, ei, ei. Kyllä kyse on siitä, että meren pohjaan näihin kivikerrostumiin nämä sitten varastoidaan. Änderungsantrag 1. Tarkistus 1, Rova Sähköinen äänestys puolesta. Niin, pahoittelen. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 50 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 4. Kriton Arsenikselta. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 49 puolesta, 4 vastaan, myöskin hyväksytty. Tarkistus 2. Rova Rospakilta äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 47 puolesta, 4 vastaan, 1 tyhjä. Pu- hyväksytty. Tarkistus 3. Rospakilta Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47 puolesta 5 vastaan yksi tyhjä myöskin hyväksytty. Sitten loppuäänestys mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. kahdeksan puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää. Sydämistä onnittelut, Rova Rospa, tästä mietinnöstä. Dann steht der nächste Punkt. Sitten seuraava kohta yhdeksän. Suullinen kysymys neuvostolle savuttamista ympäristöistä. Neuvosto haluaa ensimmäinen joulukuuta johtopäätöksen hyväksyä päätelmän ja parlamentti aikataulusyistä nyt osallistuu vain siten, että tekee tämän suullisen kysymyksen ja ryhmät sitten marraskuun kakkosessa täysistunnossa päätöslauselmasta päättävät. Eri Strella oli pyytänyt puheenvuoroa. Obrigada, Presidente. Na minha qualidade de... Kiitos äh, puheenjohtaja itse asiakirjalaatijana voisin äh, todeta, että savuttoman ympäristön luominen, äh, jota neuvosto tässä ajaa, on varsin hyvä asia. Sinänsä tästä ei ole syytä puuttua sisältöön sen kummempaa minne, mutta sen verran haluaisin sanoa, että se, että Euroopan parlamentin kannanottoa, joka saatiin aikaiseksi tänä kesänä, ei ole otettu lainkaan huomioon, on huono asia. Toisaalta taas kyse oli eurovaalien jälkeisestä ajasta. Järjestäytymiskokouksia järjestettiin ja, ja muutoinkin tilanne oli poikkeuksellinen, joten emme päässeet mukaan tähän prosessiin riittävissä määrin. Tämähän valiokunta esimerkiksi aloitti toimintansa vasta syyskuussa, joten tilanne ei ole ollut toivottava mukainen. Tämän tyyppisissä yhteyksissä yleensä käydään keskusteluja – järjestetään kokouksia, asetetaan ja, ja tehdään päätökset esittelijästä, varjoesittelijöistä, pyydetään myöskin käännökset tekstistä ja, ja asiat lopulta päätetään täysistunnossa. Tämä on normaali käytäntö. Ja nyt kun tarkastelee tämän kertaista aikataulua, oli mahdotonta toimia tämän normaalijärjestyksen mukaisesti. On siis mahdotonta hyväksyä sitä, että neuvosto – jättää kokonaan huomiotta meidän kantamme, varsinkin kun näyttäisi siltä, että Ruotsi puheenjohtajamana haluaa tämän asian käsittelyksi ennen joulukuuta. Eli minun mielestäni Tätä keskustelua on käytävä kaikissa toimielimissä ja siksi esitänkin, että tälle kysymykselle annettaisiin tuki ja, ja saisimme sitä kautta jonkunlaisen selvityksen siitä, miksi parlamentti ei oteta huomioon. Kiitoksia Estrella. Nyt kun parlamentti kokoontui uudelleen, niin ilmeisesti oli liian lyhyt aika mennä normaalia valiokuntatietä sen vuoksi. Suullinen kysymys siis. Ei muita huomioita, joten sanoisin, että äänestämme suullisen kysymyksen hyväksymisestä. Äänestys alkaa. Sähköinen äänestys Oletteko äänestäneet? Kyllä. 45 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. <coughs> Suullinen kysymys siis hyväksytty. Sitten muutaman minuutin tauko, ennen kuin komissio sen tiimas 11 tulee ja keskeytetään kokous aikaa.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 Alankomaiden parlamentin toisesta kamarista Lisbeth Biis, tervetuloa. Hän edustaa sikäläistä ympäristövaliokuntaa. Olemme erittäin iloisia kansallisten parlamenttien jäsenten vierailuista. Tervetuloa vielä uudemman kerran ja yhtä lailla toivotan tervetulleeksi myöskin komission jäsenen Stavros Dimasin. 33 päivää Kööpenhaminan ilmastokokouksen alkuun. Näette, että sali on täpösen täysi ja odotukset, toivomukset ovat suuret. Kansainvälinen sopimus olisi hyvä saada aikaiseksi Kioton pöytäkirjan umpeuduttua. Meitä nyt kiinnostaa tietää, mitä te sanotte meille. Tietenkin Euroopan unionin valmistautuman tilanteeseen ja sitten suhteet Yhdysvaltoihin, naapurimaihin, kynnysmaihin. Se on toinen asia. En halua nyt pitkittää tätä aloitusta. Sanoisin kuitenkin sen verran, että aamupäivällä keskustelimme mielenkiintoisesta aiheesta hiilivuotoasiasta, tästä luettelosta, jonka te olette meille esittäneet. Me kävimme hyvin kiisteltyä keskustelua ja päätimme, että vasta tämän keskustelumme jälkeen äänestämme asiasta. Ja ehkäpä te voisitte kertoa meille, miten Kööpenhaminan jälkeen sitten toimitaan, eli että miten komissio aikoo käsitellä artiklaa 10b, eli miten luetteloa päivitetään ja millä tavalla parlamentti osallistuu tähän päivitysprosessiin. Siinä kaksi aihealuetta, jotka liittyvät toisiinsa, ja nyt arvoisa komissaari, saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. κύριοι. Ε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mahdollisuudesta saada käydä vuoropuhelu Euroopan parlamentin ympäristövalion kanssa varsinkin, kun otamme huomioon 7.12. alkavan Kööpenhaminan ilmastokokouksen. Euroopan parlamentilla on ollut äärimmäisen aktiivinen eh, rooli eurooppalaisen ympäristöpolitiikan luomisessa ja parlamentti on myöskin ilmastoasioissa toiminut varsin kunnianhimoisesti. Olemme yhdessä eh, pyrkineet ottamaan huomioon myöskin kehittymättä maat eh, ja toimimaan myöskin hyödyllisessä yhteistyössä äh, kaikkien asianosaisten kanssa. Toivottavasti äh, myöskin Kööpenhaminassa voimme jatkaa tätä hedelmällistä yhteistyötä. Nyt äh, sitten lyhyesti pari sanaa keskeisistä tavoitteista, joihin yhdessä pyrimme ja joten osalta pyrimme saamaan myöskin aikaiseksi sopimuksen. Tavoitteita ja haasteita on kolme. Miten pystymme takaamaan sen, että kehittyvät maat ja, ja teollistuneet maat pystyvät sopimaan päästöjen vähentämisestä sillä tavoin, että pääsemme kahden prosentin tavoitteeseen? Ja miten taataan se, että myöskin kehittyvät maat erityisesti ovat mukana tässä yhteisessä tavoitteessa ja millä tavoin ne pystyvät välttämään päästöjen lisääntymisen. Luonnollisesti pyrimme myöskin pohdiskelemaan sitä, miten takaamme riittävän rahoituksen, jotta voimme tukea kehittyviä maita. Jopa sekä sopeuttamiskysymyksissä että muissa seikoissa. Ja tämän lisäksi käsittelemme yleisesti kasvihuone ilmiöön liittyviä kysymyksiä. Kööpenhaminan huippukokous tulee olemaan keskeinen askel yhteisessä kamppailussamme ilmastonmuutosta vastaan. Meidän on Euroopan unionin unionina esiinnyttävä nyt esimerkillisesti ja, ja pidettävä tätä kokousta ikään kuin lähtölaukauksena, kun pyrimme parantamaan koko maailman tulevaisuutta ja saamaan aikaiseksi viitekehykset, joissa kasvihuonepäästöjä voidaan vähentää. Olemmekin Euroopan unionin piirissä jo tehneet paljon ponnistuksia ja pyytäneet myöskin kehittyvät maat mukaan tähän yhteiseen tavoitteeseemme. Pyrimme vuoteen 2020 mennessä vähentämään 30 prosenttia päästöjä suhteessa vuoden 90 tilanteeseen. Tämähän perustuu kansainväliseen tasapainoiseen sopimukseen. On ilman muuta selvää, että kaikkien allekirjoittaneiden maiden on myöskin kunnioitettava ja noudatettava näitä tavoitteita. Ja tässä hengessä olemmekin asettaneet tiettyjä kriteereitä. Ensinnäkin maksuvalmius on oltava taattu. BKT on pidetty tässä pohjana. Kasvihuonepäästöjen määrä laskeminen on luonnollisesti yksi kriteereistä ja myöskin kiireellinen pikainen toiminta on välttämätöntä, kun päästöjä pyritään vähentämään. Ei saa siis hidastella, vaan on toteutettava toimenpiteet nopeassa tahdissa. Tähän olemme kiinnittäneet viime vuosina paljon huomiota. Varsinkin 90 vuoden jälkeen olemme kiihdyttäneet toimintaa. Tämä on tärkeää siksikin, että väestön kasvu on jatkuvasti nouseva, nousemassa ja, ja, ja siksi asia on kiireellinen, varsinkin kun ajattelemme kehittyviä maita. Euroopan unioni siis itse pyrkii 30 prosentin päästöjen laskuun vuoteen 2020 mennessä. Me olemme sekä monen, monenvälisesti että kahdenvälisesti olleet yhteistyössä eri maiden kanssa, teollisuusmaiden kanssa ja, ja muiden maiden kanssa. Ja monet maat ovatkin sitoutuneet tavoitteisiin. Samaten monet tahot, esimerkiksi Australia ja Japani, ovat viime aikoina ottaneet harppauksen omassa asennoitumisessaan, harppauksen eteenpäin. Yhdysvaltojen osalta odottelemme vielä suurempaa sitoumusta, joskin edistystä on tapahtunut Ukraina, Yhdysvallat, Venäjä ja Kanada – ovat jossakin määrin nostaneet kunnianhimoisempaan suuntaan omia tavoitteita. Ne ovat keskeisiä kumppaneitamme tässä yhteisessä hankkeessamme. Emme voi kuitenkaan odottaa liikaa, koska nopea kehitys riippuu siitä, miten tiiviisti kumppanimme sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Kuitenkaan teollisuusmaiden sitoumus ei ole riittävää. Meidän on ajateltava asiaa koko maailmanlaajuisesti ja, ja koska näkymät ovat todella dramaattiset, myös kehittyvät maat on saatava mukaan tähän hankkeeseen. Se on täysin välttämätöntä. Emme luonnollisestikaan peräänkuuluta heiltä vielä tässä vaiheessa absoluuttista vähentämis- suunnitelmaa, mutta niiden on joka tapauksessa sitouduttava siihen, että päästöjen määrää vähennetään vähintään 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja pikkuhiljaa myöskin he, heidän pitäisi päästä 30 prosentin tavoitteisiin. Tämä on ikään kuin business as usual tyyppinen suhtautuminen asiaan. Kahden prosentin ilmasto ilmaston haaste vuoteen 2050 mennessä on myöskin keskeinen tavoite, joskin äh, siihen on lisättävä 50 prosentin päästöjen vähennystavoite. Kehittyvien maiden on siis äh, asetuttava näiden tavoitteiden taakse. Äh, Balin huippukokouksessa sovittiin että kehittyvät äh, maat äh, pyrkivät äh, päästöjen vähentämiseen teknologisen ja, ja teknologisen materiaalisen tuen avulla, jota teolliset maat niille antaisivat ja kanavoisivat. Haluammekin edistää tiettyjä kansallisia hankkeita eri maissa. Niiden tarkoituksena on edesauttaa päästöjen vähentämistä keskeisillä taloudellisilla sektoreilla. Eli niin kuin sanottu, tärkeitä kansallisia päästövähennyshankkeita tullaan toteuttamaan eri maissa ja ne on kohdennettu eri tavoin. Nämä hankkeet edellyttävät tiettyjä toimia, jotka on osittain osittain rahoitettava kansallisin varoin, mutta myöskin muuta rahoitusta on mahdollista saada. Ja nimenomaan apua, niin kuin sanoin, annetaan teknologisen tuen ja materiaalisen tuen muodossa. Meidän on myöskin saatava aikaiseksi nopeasti mekanismi, jonka kautta on mahdollista tehdä arviointeja ja tukea äsken mainittuja ohjelmia. Niin kuin sanoin, taloudellisen tuen tarjoaminen on välttämätöntä, jotta kehittyviä maita pystytään auttamaan niiden omissa ponnistuksissaan. Myöskin ilmastopaketin hyväksyminen ja Yhdysvaltain saaminen sen taakse olisi tärkeää, joskaan valitettavasti emme ole päässeet niihin tuloksiin, joita toivoimme. Me olemme julkaisemassa tiedonannon rahoituksesta, jota tullaan käyttämään ilmastopoliittisessa kamppailussa. Viime ministerineuvoston kokouksessa kävi ilmi, että Euroopan unionin ministerit ovat valmiit esittämään omat sitoumuksensa rahoitukselle tietyn kiintiön 10 miljardia euroa tulla ottamaan käyttöön, jotta toimenpiteet ilmastosopimuksen puitteissa voidaan rahoittaa myöskin kehitysmaissa. Tämä on ikään kuin ylimääräinen kustannus, joka näistä toimista syntyy ja sen taakse ollaan nyt asettumassa. Niin kuin sanottu, rahoitusta saadaan siis sekä kansalliselta taholta että myöskin kansainväliseltä puolelta. Kansainvälinen rahoitus tulee olemaan on noin 20-50 miljardin luokkaa ja tämä olisi rahoitusta, jota kanavoitaisiin aina vuoteen 2020 asti. Ja tarkoituksena on luonnollisesti on päästä siihen, että päästöjä vähennetään myöskin kehittyvissä maissa. Euroopan unionin osuus tulee vähitellen vähentymään ja lopulta se olisi 2020 vuonna noin 2,5 miljardia euroa. Jos haluatte esittää tästä kysymykseen, voi selvittää rahoituskehitystä vielä tarkemmin. Euroopan komissio on laatinut myöskin ehdotuksia julkisen rahoituksen osuudeksi. Ja tässä yhteydessä Euroopan parlamentti on ollut mukana työstämässä asiaa. Mutta niin kuin sanottu, olemme tarkastelemassa myöskin sellaista mahdollisuutta, että yksittäiset jäsenvaltiot voivat omasta puolestaan panostaa vielä yhteisen rahoituksen lisäksi. Niin kuin sanottu, tällä hetkellä rahoitusta, lisärahoitusta tarvitaan. Siksi 2011-2013 äh, jaksolle on esitetty 5-7 miljardin rahoitusta vuositasolla, siis kehitysmaille, kehittyville maille. Ja, ja nyt luotammekin Euroopan parlamentin hyvään tahtoon, jotta voisimme saada hyväksytyksi nämä lisävarat ja, ja kanavoittua ne kehittyville maille tehän olette luonnollisesti jatkuvasti yhteistyössä muiden äh, parlamentin jäsenmaiden edustuslaitosten kanssa ja toivoisin, että myöskin äh, yhteistyö tällä saralla äh, laajenisi ja vahvistuisi. Haluaisin esittää kiitokset Euroopan parlamentille niistä ponnistuksista ja yrityksistä, joita olette tehneet viime aikoina. Meidän yhteistyömme on ollut varsin rakentava ja olemme pystyneet ottamaan askelia eteenpäin tällä yhteisellä tiellä. Äsken mainittu päätöslauselma, jossa käsitellään Kööpenhaminan kokousta, on myöskin asia, jonka hyväksymistä toivomme. Sillä olisi suuri merkitys Kööpenhaminassa. Ja siinähän puhutaan nimenomaan kahden asteen lämpötilatavoitteesta vuoteen 2020 mennessä. Niin ikä Euroopan parlamentin tuki ja, ja hyväksytyt päätöslauselmat tältä alalta ovat olleet äärimmäisen kallisarvoisia. Mitä taas tulee päästöjen vähentämiseen, jotka perustuvat metsien hävittämiseen ja metsien vähenemiseen, se on asia, jonka osalta meidän on otettava käyttöön mahdollisimman pikaisesti tiukkoja sääntöjä, koska biodiversiteetin säilyttäminen on kaiken A ja O. Siitä olemme kaikki samaa mieltä. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen uhka. Siihen on löydettävä nyt vastaus. Ja niin kuin tiedätte, kun ensi vuosi on maailmanlaajuinen biodiversiteettivuosi, on haaste entistäkin suurempi. En tiedä, haluatteko mahdollisesti jo tässä vaiheessa esittää kysymyksiä vai, vai selvitänkö tätä asiaa nyt tässä yhteydessä lisää? Exposed to carbon leakage. Um, it is important to have mitä tulee hiilivuoteen, niin on tärkeää muistaa, että päätöksen tavoitteen tai takana on tämä 20 prosentin yksipuolinen velvoite. Muut maat eivät ole tähän sitoutuneet ja sitä tarkastellaan ennen 2014 ottaen huomioon Kyyppänamminan kokouksen anti. Vuonna 2010 Kesäkuussa komissio tulee kansainvälisten neuvotteluiden pohjalta toimittamaan parlamentille kertomuksen siitä, millä tavalla tilanne on muuttunut ja tarvittaessa esitämme myöskin muutosehdotuksia. Viime viikon huippukokouksessa vahvistettiin, että luetteloa tarkastellaan kansainvälisen ilmastonmuutosneuvotteluprosessin päätteeksi. Tämä on suora lainaus neuvoston päätelmistä ja sen kohdasta 22. Ja ehdotukset vaativat myöskin parlamentin hyväksynnän. Mitä tulee sitten äänestykseen ja tästä alaluettelosta, siihen liittyen haluan korostaa, että päätös on juridisesti vedenpitävä. Artiklassa 10a alakohdassa 18 sanotaan, että luettelo perustuu siihen dataan, joka on käytettävissä ja joissa sanotaan, että mikäli kolmansien maiden tuotanto on globaalisti katsottuna keskeinen ja niiden tulisi tästä syystä myöskin sitoutua vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Ja katsotaan myöskin kyseisten maiden laitosten energiatehokkuus ja verrataan niiden tehokkuutta unionin vastaavien laitosten energiatehokkuus. Me olemme ottaneet huomioon myöskin tekstit, joita parlamentti on antanut tähän aiheeseen liittyen. Tällä hetkellä vain Norja, Islanti ja Sveitsi ovat sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjään kyseisillä aloilla, mutta kyseiset maat eivät yhdessäkään muodosta kovin vaikuttavaa määrää hiilidioksidista tai hiilidioksidivuodosta. Ja toisaalta täytyy muistaa, että mitä tulee tehokkuuskysymyksiin, niin tällä hetkellä ei ole olemassa vielä relevanttia dataa tarjolla, jotta voitaisiin tehdä oikeutettuja päätöksiä ja tästäpä syystä meidän täytyy odottaa, että saamme relevanttia dataa käyttöömme. Ja koska Norja, Norja Sveitsi ja Islanti ovat sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja koska niiden osuus maailmanlaajuisesta osuudesta on pieni, niin joudumme etenemään tältä pohjalta. Tämä voidaan tietenkin tulkita eri tavalla, mutta kuitenkin komissio on mennyt askelta pidemmälle kuin mitä sinne olisi tarvinnut mennä. Me olemme tuotattaneet dataan, datan, käytettävissä olevan datan pohjalta tutkimustuloksia, mutta silti me olemme sitä mieltä, että tämä ti, nämä tiedot eivät ole vielä riittäviä asianomaisen päätöksen tekemiseksi. Ja lopuksi todettakoon vielä, että omassa päätöslauselmaa ehdotuksessaan Envivaliokunta on todennut, että Euroopan unioni on ainoa yhteisö maailmanlaajuisesti katsottuna, joka on sitoutunut vähentämään hiilidioksidikaasupäästöjä e, asetettujen ilmastonmuutos- ja energiapakettitavoitteiden saavuttamiseksi. Ja me toivomme, että myöskin kolmannet maat sitoutuvat hiilidioksidipäästöleikkauksiin. Ja hiilivuotoluettelo ennakoi tällaisia tulevia sitoumuksia ja tästäpä syystä luetteloa on korjattava juuri Kööpenhaminan neuvotteluiden pohjalta ja tämä on tärkeää muistaa. Dimas, Kiitoksia komissio Dimas tästä alustuksesta. Selkeä lausunto Kööpenhaminan jälkeen on uudelleenarviointi hiilivuotolisluettelossa ja parlamentin osallistuminen. Sehän on tietysti laissakin kollegat. Jokainen varmaan haluaa tässä jotain sanoa. Se ei onnistu. Se voidaan ja nyt sanoa. 26 puheenvuoropyyntöä. 27 nyt listaa kiinni. Tätähän ei saada läpi. Pahoittelen, yritän parhaani. Puolitoista minuuttia ja sitä valvotaan tarkasti. Muuten se on epäreilua niitä kohtaan, jotka vielä haluavat puheenvuoron. Karl-Heinz Florence aloittaa puolitoista minuuttia. Kello käy. Ja tietysti parhaiten kysymyksiä Kööpenhaminasta, ei mitään yleisiä Kysymyksiä, miten arvioimme. Niin, ei, ei koske pelkästään kalastusvalmentia. No toivottavasti tätä ei sitten vähennetä minun puheajasta. Ilmeisesti näin käy, joten lyhyempi kommentti. Niin, arvoisa komissaari, kerroitte unionin tilanteesta, mutta mikä on neuvotteluasetelma? Miten aiotte edetä? 31 päivää on Kööpenhaminaan vielä aikaa. Se on aika paljon kuitenkin. Onko olemassa jotain toiveikkaita signaaleja nähtävissä ja onko olemassa jotain huolestuttaviakin viestejä nähtävissä ja kuultavissa? Yhdysvaltain ja EUn valtuuskuntakomission johdolla ja neuvoston luotsamana ovat käyneet keskusteluja strategiasta, eli minkälaisin neuvottelustrategioin keskusteluihin lähdetään? Linda Mäkävän. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti komission sen viime viikonloppuna Euroopan neuvosto keskusteli rahoituksesta, mutta ei esitetty tarkkoja lukuja, miten paljon EUlta tulisi rahoitusta. Miten suuri ongelma se sitten on kansainvälisissä neuvotteluissa, kun otetaan huomioon, että Eurooppa halusi johtoaseman. Ja toiseksi hiilivuotoasiasta, josta äänestämme mainitsitte, että eri kansainväliset toimijat toivottavasti vähentävät omia hiilipäästöjään ja sitoutuvat siihen. Jos he sitoutuvat esimerkiksi Yhdysvalloissa siihen, että on cap and trade-järjestelmä, joka, voisi täysin verrata meidän järjestelmäämme, niin tarkoittaako se, että jotkut sektorit, jotka olette yksinöinyt tässä listalla tällä hetkellä hiilivuodolle, voisivat tulla listalta pois? Voisitko vahvistaa, että luettelo mikä tahansa muodossa se on, niin tulee takaisin osana yhteispäätösmenettelyä 10 b artikan mukaan. Chris Davis. Sitten Chris Davis. Again, um, but in... Että voimme kuulla komission uudelleen, mutta jos ei, niin, niin haluaisin käyttää mahdollisuutta ja kiittää häntä ja tiimiään siitä työstä, joka hän on tehnyt viime, viime vuoden aikana. Tiedän, että turhautumia ja kriittisyyttä on ollut, mutta ilmastonmuutosagendalla se on tehnyt kaikki meidät ylpeäksi tämä työ. Joten kiitos. Sitten Kööpenhaminan spesifit asiat. Kaksi, mutta, kaksi kuukautta sitten Antonio Karken sanoi, että hänen vähimmäistavoitteensa menestykselle on sopimus, joka varmistaa, että toimenpiteet, joilla estetään läpitulon enemmän kuin kaksi estettä, ottavat mukaan kaikki tärkeimmät maat ja että sillä voidaan parantaa. Sitä otetaan huomioon tieteellinen kehitys ja muut. Nyt on kuultu, että Tanskan hallitus, YK on näitä tavoitteita vienyt alaspäin. Mitä tässä nyt sitten kuullaan? Yritetään saada poliittinen rakenne paikalle, joten että tulevat konferenssit voisivat varmistaa sopimuksen. Voitko selittää, mitä se tarkoittaa? Mitkä ovat minivaatimukset sille, että tulos olisi positiivinen? Satu Hassi. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenelle siitä, että on tullut meidän vieraaksemme. Yksi kysymys liittyen hiilivuotokeskusteluun. Tehän sanoitte, että tämä luettelo, joka on pöydällä, se on voimassa tähän yksipuoliseen 20 prosentin vähennystavoitteeseen liittyen. Ja olettamuksena on se, että muut unionin ulkopuoliset tahot eivät tee yhtään mitään. Mutta mitä te uskotte, kun olette olleet neuvottelussa mukana, niin mikä on todellinen tilanne? muiden maiden osalta? Voivatko ne sitoutua tähän vai luuletteko, että kukaan ei tee yhtään mitään? Vai voisiko olla niin, että monet muutkin suuret toimijat ovat ryhtyneet tärkeisiin toimenpiteisiin? Eli mikä on teidän näkemyksenne? Mikä on tämänhetkinen todellinen tilanne? Ja te myöskin totesitte, että luetteloa päivitetään Kööpenhaminan jälkeen ja yhteispäätösmenettelyä käyttäen. Mitä uskotte? Uskotteko, että Koepenaminan jälkeen menettelyn myötä joku ala otettaisiin luettelosta pois? lobbajat vetoavat siihen, siihen, että tämä nyt on vain sellainen etuus, jonka olemme saaneet, joten ala jääköön luetteloon. Kiitoksia. Sitten Miroslav Uski. Kiitoksia todellakin paljon, puheenjohtaja. Tervetuloa tänne komission jäsen. Kiva, että olette paikalla. Kööpenhaminan konferenssi on ihan oven takana. Ja minun kysymykseni on, että kun keskustellaan neuvotteluista globalisoituneessa maailmassa, yleensä puhutaan Yhdysvalloista, Japanista ja Kiinasta. Ja mielestäni ehkäpä suurin ongelma on Intian kanssa. Onko teillä mitään tietoa Intian nykykannasta, joka on hyvin nopeasti kehittyvä talous? Ja jos saastumista lasketaan, niin se varmaankin tulee olemaan kolmannella siellä saastuttajana maailmassa. Kiitoksia sitten Rastel Osi. Signor Osi. Sì, grazie, commissario. Kiitos. Olen pettynyt alustukseen ja odotan teitä poliittisesti tiukempaa alustuspuheenvuoroa, varsinkin sillä tavoin, että Euroopan yritystoimintaa tuettaisiin. Te puhuitte päästöjen vähentämisestä, se tietysti on kallista yrityksille. Toisille, toisaalta puhutte taas muista maista, kehittyvistä maista, mutta sillä tavoin, että meidän yritystymme pitäisi tukea teknologisen tuen avulla yrityksiä kehittyvissä maissa, jotka ovat kuitenkin kilpailijoita taas meille. Toisin sanoen pyrimme tarjoamaan tukea, teknologista tukea kolmansien maisten yrityksille ja, ja samanaikaisesti pakotamme taas oman yritysmaailmamme hyväksymään tiukemmat eh, säännöt, joten tämä pelottaa minua. Mielestäni tämä mahdollisesti johtaa siihen, että eurooppalainen yritystoiminta siirtyy kolmansiin maihin. Joten me eh, maksamme siitä, että muut eh, saavat asiasta etua itselleen. On syytä pohdiskella tätä nyt ja, ja miettiä, onko omatunto puhdassa Nimenomaan siksi, että Euroopan yritysmaailma on jo muutoinkin ongelmien kourissa. Älkäämme nyt lähettäkö rahaa muualle, pitäkäämme kiinni omista yrityksistämme. Richard Zeta. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutaman sekunnin haluaisin kiittää komission jäsentä tästä työstä, jota hän on ympäristönsuojelussa tehnyt, ja haluaisin kysyä, että miten ajattelee Euroopan parlamentin delegaation ottaa mukaan tähän neuvottelutiimiin. Ja monet kollegat menevät Kööpenhaminan. Miten haluatte todellakin meidät kansanedustajina ottaa tähän jakeluketjuun mukaan? Sitten Yhdysvallat, Kiina, Japani, monet globaalit toimijat, kun puhutaan energiatehokkuudesta, haluavat siihen panostaa enemmän kuin tähän suoraan hiilidioksidin vähentämiseen. Mitä ajattelette tässä mielessä? Voidaanko mennä positiivisesti tai negatiivisesti? Kolmas kysymys. Ongelma taloudessamme on, että tämä ETS-järjestelmä, monet, monia rahoitusresursseja menee hukkaan, jotta voitaisiin tehdä tarpeellisia investointeja – ja muissa alueilla maailmassa ei tehdä näin. Miten voidaan varmistaa, että talousresurssit yrityksissä jäävät, jotta voidaan saada tarpeelliset resurssit käyttöön sitä taustaa vastaan, että globaali kilpailu tietysti kovenee koko ajan. Kiitoksia. Gaston Franco. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myöskin komissaarille. Luonnollisesti haluan esittää kiitokset, aivan kuten kollegatkin täällä totesitte, totesivat äh, Kööpenhaminan äh, valmistuu, valmistautumisessa mielestäni on puhuttu aika vähän äh, metsistä ja, ja siitä, miten sitä kautta voidaan vähentää päästöjä. Äsken mainitsitte kuitenkin metsien hakkaamisen, mutta kestävästä metsätaloudesta ei mielestäni ole täällä kuultu sanaakaan. Tätä kannattaisi korostaa. Ylipäätään metsien tuhoaminen on tärkeää, joskaan sitä ei ole vielä kovin laajasti käsitelty maailmanlaajuisesti ja sen rahoitusongelmaa ei varsinkaan ole pidetty esillä. Mutta kun ajattelisin trooppisia maita ja, ja niiden mahdollisia kansallisia metsien tuhon vastaisia ohjelmia, olisi mielestäni tähän nyt puututtavaa varsinkin sil, sitä silmällä pitäen, että on mietittävä, millä tavoin teollistuneet maat kontra kehittyvät maat pystyvät tätä asiaa yhdessä viemään eteenpäin. Tällainen ulkoinen yhteistyö, jotta voimme taistella tätä vitsausta vastaan on välttämätöntä. Grazie. Kiitos äh, puheenjohtaja arvoisa herra Dimas. Itse olen äh, tutustunut huolellisesti äh, teidän toimiinne. Erityisesti Välimeren tilannetta silmällä pitäen, ja puhun nyt tässä tietystä saastuttavista laivoista, jotka ovat Välimeren uumenissa ja voivat olla aika pommi mutta nyt sitten äh, varsinaiseen asiaan. Puhuttiin suurista ongelmista sekä Eurooppaa että muita maita koskevista ongelmista. Ne ovat nyt Euroopan komission äh, asia listalla ja, ja selvää on, että myöskin meidän valiokunnassamme näistä kysymyksistä on käyty keskustelua. Minun käsittääkseni te puhutte aika tyhjentävistä, tyhjentävästi ja, ja, ja varmasti voitte antaa vastauspuheenvuoron aikana tyhjentävän käsityksen tulevaisuuden näkymistä. Mutta niin kuin sanottu, Kööpenhaminassa saamme lopulliset vastaukset täällä valiokunnassa esiin tulleisiin kysymyksiin. Kiitoksia ilmaston muutoksesta olisimme vain keskustella. Uppuneet laivat välimereen ei ollut teemamme. Kritona siis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, olen iloinen voidessani tehdä taas nähdä täällä. Mitä tulee Kööpenhaminaan ja Euroopan unionin toimintaan? Jotkut ovat sitä mieltä, että me poikkeamme COP15 ja että me olemme luomassa uutta sopimusta – mutta Yhdysvalloissa on ylipäätään vaikea saada myöntymystä sopimuksen taakse, koska senaatissa käsittely ei toteudu ajoissa, joten poliittisesti tämä on hankala tilanne, joten ehkäpä meidän pitäisi pohtia uudemman kerran Euroopan unionin suhtautumista tilanteeseen. Ja Euroopan unioni tai Yhdysvallat ilmeisesti haluavat vähentää päästöjään, mutta eivät halua sitoutua kansainvälisesti mihinkään. Ja edustajan huoneessa on laadittu jo ehdotus maailmanlaajuisten metsien suojelmiseksi ja onko unioni valmis vastaavalaisen toimintaan? Sitten edustaja Panajotov. Herra Panajotov, olkaa hyvä. Thank you. I want to tell you some words about the... Muutama sana Washingtonin delegaatiosta. Muutama sana tiedoksi. Oli siis delegaatio, jossa oli viisi jäsentä Euroopan parlamentista. Jollainen johti delegaatiota. Oli hyvin vaikea, kiistanalainen, kova keskustelu siellä. Mutta lopulta haluan vakuuttaa teille, että jää on sulamassa. Jollainen antoi suurimman panoksen, koska hän vakuutti, todisti hyvin vaikeassa lehdistötilaisuudessa vastapuolen, että tämä on hyvin hyödyllinen diili kaikille, koska amerikkalaiset olivat käytännöllisiä ihmisiä. Ja hän näytti hyvää vastustuskykyä, sitkeyttä vaikeissa neuvotteluissa ja sen vuoksi on tarpeen tämä vuoropuhelu ja että se olisi intensiivisempää ja intensiivisempää, jotta voidaan saada menestys meille kaikille. Danke für die Blumen. Es wäre zu schön, wenn unsere... Kiitoksia niistä kehusta olisikin aika hienoa, jos meidän lehdistö, lehdistötilaisuutemme ratkaisisi jotain senaatin äänestyksessä. Ja edistymistä siellä, mutta on muita asioita, jotka siellä ratkaisivia ovat. Mutta kiitos. Sitten herra Van Dalen. Dank voorzitter. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Tervetuloa on hyvä, että olette tällä tavalla lähestymässä tätä asiaa, kuten biodiversiteetti sekä metsähakkuut. Ja siihen liittyen yksi konkreettinen kysymys, ja se kuuluu, millä tavalla voidaan taistella tätä ilmiötä vastaan. Niin hetkinen. Nyt. In mehreren Sprachen tulkkausongelma monillakin kielillä. Saksaksi sujuu. Englanti myöskin. Kreikka. Italia. Siinä nyt se näyttää toimivan. Olkaa hyvä kollega. U sprak daar er al over. Niin, kiitoksia. U sprak meneer. Niin, arvoisa komissaari, viittasitte aivan oikeutetusti metsähakkuisiin ja siihen liittyen yksi konkreettinen kysymys. Mehän tarvitsemme myös tällaisen coastal market markkinan, mutta se liit, siihen liittyy riskejä. Ja kunhan sellaiset markkinat saadaan muodostettua, niin silloin olemme päässeet paljon eteenpäin. Mutta mille tilanne näyttää vuonna 2020, mikäli tällaisia markkinoita ei saada aikaiseksi? Mitä uskotte, mitä silloin tarvitaan? Mitkä ovat tämänhetkiset tunt- tuntemuksenne tähän konkreettiseen kysymykseen liittyen. Kiitoksia. Bedankt. Eh, Bas. Kiitos sitten <clears throat> edustaja I'm also not talking about the flowers, but talking about... Minä käyn puhu kukistavan metsästä. Ihan konkreettinen kysymys hyvin lyhyesti. Onko EU sen puolesta, että salitaan teollisuusmaille mental integrity of the Annex I reductions and achievements for this two degrees uh, objective. And then more concretely... In that Hyvin tärkeitä sanoja, jotka mainitsivat safeguard-asian metsäasiassa. Ja Eurooppa on, oli pankokissa puolesta, mutta sanoi myöhemmin, että se on virhe. Joten toivottavasti Barcelonassa nämä tekstit, että on suojat metsäasiassa ovat takaisin tekstissä. Tähän mennessä ne eivät kuitenkaan ole siellä. Selkeä lausunto, että nämä tekstit olisivat takaisin <clears throat> sopimuksessa. Thank you, Peter Liese. Peter Liese, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää komission jäsentä erinomaisesta yhteistyötä kuluneiden vuosien aikana ja henkilökohtaisena kiitoksena toteaisin, että hiilivuotoon liittyen olette tehneet erinomaista työtä ja rahoituksen osalta olette tehneet erinomaista valmistelutyötä komissiossa. Mitä tulee parlamentin budjettioikeuksiin, niin ne mainitaan asiakirjassanne ja tähän meidän tulisi täällä kiinnittää huomiotamme, sillä siltä osin meidän päätöslausema luonnos on heikohko ja kun miljardeja pannaan palaamaan, niin kyllä meidän pitää varmistaa, että ne, jotka tarvitsevat varoja, saavat ne käyttöön ja että niitä käytetään oikeisiin tarkoituksiin. Kiitoksia siitä siis. Kaksi kysymystä, niin kuin kollega Weberkin kysyi. Mitkä ovat ne ehdot, jolloin EU voisi nostaa kynnystä 20-30 prosenttiin, eli mitä myönnytyksiä tarvitaan kolmansista maista. Ja sitten ilmailuun ja meriliikenteeseen liittyen, miksi ne mainitaan vain harvoissa asiakirjan kohdissa, eli miksi kunnianhimoa tältä osin puuttuu. Huippukokouksessa ei puhuttu siitä yhtään mitään, vaan viitattiin ympäristöministerineuvostoon ja 10 prosenttia ilmailualalla. Se on aika heikko tavoite, me tiedämme mikä on tavoite muilla aloilla. Ja pahinta kaikista on se, että te arvoisa komissaari viime vuonna, kun keskustelimme ilmastosta, niin ilmailualasta, niin te sanoitte, että NOx-päästötkin myöskin huomioidaan. Kyllä tämä kysymys täytyy esittää. Kyllä minun täytyy esittää tämä kysymys. Tämä ehdotus on hävinnyt jonnekin. Milloin tämä ehdotus tulee ja mitä teette, jotta tämä ehdotus lähtee myöskin tulemaan? Kiitoksia. Rova Grostet, kiitos. Kiitos komissaari. Haluaisin palata hiilivuoto-ongelman, koska meidän on pysyttävä sitoumuksessamme ja, ja välttää niitä hinnalla millä tahansa. Kuitenkaan ei tehdä eroa kehittyvien maiden ja muiden maiden välillä, eikä niin ikään oteta huomioon kehittyneempiä maita, että nyt vaikkapa Kiina, joka jatkuvasti ripeyttää kehitystä. Intia, Brasilia, niitä ei pidetä maina, joiden pitäisi kuitenkin yhtä lailla kuin meidänkin panostaa päästöjen vähentämiseen ja hiilivuoto-ongelman ratkaisemiseen. Joten haluaisinkin tietää, mikä teidän kantanne on tähän kysymykseen. Ja, ja niin ikään haluaisin myöskin selvennyksen siihen, mitä kriteereitä käytetään, kun mietitään, onko Kööpenhamme ylipäätään onnistunut harjoitus vai ei. Meidän on pidettävä kiinni ponnistuksista ja sitoumuksista ja peräänkuulutettava niitä myöskin Kiinalta, Intialta ja Brasilialta. Kiitos sitten Edith Estrella. Presidente, Puheenjohtaja, arvoisa komissaari, haluaisin puhua muutama sana rahoituksesta. Mielestäni rahoitusasiat ovat varsin epäselvällä tolalla ja kuitenkin ovat täysin ratkaisevassa asemassa, kun pyritään samanaikaiseksi kokonaisvaltainen ratkaisu. Rahoitusta on nostettu, mutta kuitenkaan äh, ei edelleenkään olla samalla linjalla. Jotkut puhuvat äh, sadasta miljoonasta, jotkut taas aivan muista luvuista, joten nyt kysyisinkin, koska Äh, saada ratkaisu äh, aikaiseksi ja, ja, ja minkälaista luvuista on kyse, kun pyritään tukemaan äh, kehittyviä maita. Tietysti rahoittajana ei voi toimia pelkästään Euroopan unioni. Ja toiseksi vielä, Euroopan unionin lisäksi pitäisi pohtia sitä, mistä jo olemassa olemasta äh, budjetista, äh, kun asiat aiotaan rahoittaa vai, vai aiotaanko mahdollisesti saada jotain lisärahoitusta? Tuo Prodi. Sitten Prodi. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, komissaari. Te tunnette minun kantanne asiaan. Mielestäni tasa-arvolausekkeen puuttuminen ehdotuksessa koskien kehitysmaita on ongelma. Barcelona-keskusteluissa jotkut Afrikan maat onnistuivat äh, tuomaan täysin vastakkaisen kannan esiin ja, ja, ja vastustivat koko pakettia. Miten näette tämän? Le Yes. Corinne Le Yes. Kiitos äh, puheenjohtaja komissaari kysymykseni liittyy hiilivuoto-ongelmaan. Haluan tietää, josko kun luetteloa laadittiin ja laaditaan, aikooko Euroopan komissio mahdollisesti jollakin tavalla uudelleen muotoilla luetteloa ja antaa jotakin mahdollisuuksia poikkeuksiin vai onko lista täsmällinen, pidetäänkö siitä kiitä, kiinni? Ja, ja millä tavoin huutokoppajärjestelmä äh, vaikuttaa tähän luetteloon? Merci. Michel Tremop. Kiitoksia. Sitten Michel Tremopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθούμε το έργο του... Kiitos puheenjohtaja. Me tarkastelemme läheltä komissarin työtä ja toivomme luonnollisesti, että teidän mandaatteni uusita. Nyt käymme keskustelua yhteistyöstä ja puitteista, joissa on toimittava, jotta tavoitteisiin päästä. Myöskin Barcelonan keskustelusta puhuttiin kuitenkin väkeä A ja O luonnollisesti Kööpenhaminan huippukokous ja se, että kansainvälisen yhteisön ehdotukset hyväksyttäisiin kyseisessä kokouksessa. Kaiken tarkoituksena luonnollisesti pystyä kamppailemaan tehokkaasti ilmastonmuutosta vastaan, mutta myöskin kehittyvien maiden sitten eh, olisi onnistuttava omissa ponnistuksissa ja saatava aikaiseksi noin 40 prosentin eh, päästövähennys vuoteen 2020 mennessä. Tällaista ainakin jotkut ovat esittäneet. Jos kansainvälisen sopimuksen päästään, eh, niin voiko Euroopan unioni silloin nostaa omaa tavoitettaan jopa yli 30 prosentin? minkälaisia poliittisia toimia Euroopan komissio esittää, jotta tähän päästäisiin? Ja, ja haluaisin vielä täsmällisemmät tiedot siitä, josko Euroopan komissio on käynyt yhteiskeskustelua tästä eri hallitusten kanssa. Sitten edustaja Hybner. Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen. Tänään usean kertaan on kuultu lausuntoja, että tämä luettelo näistä, jotka saavat vapaita oikeuksia, se luettelo tulee Kööpenhaminan jälkeen muuttumaan. Mitkä sitten ehdotukset olisivat luettelon muuttamiseen? Meneekö se suuntaan sitten, että otetaan lisää sektoreita sinne vai että otetaan pois siellä olevia? minkä aikaa Kööpenhaminan jälkeen voi odottaa komissiolta uutta ehdotusta luettelosta on myös mielenkiintoista, onko joku suunnitelma B siltä varalta, jos enemmistö ei osallistujista ei hyväksyisi meidän ehdotustamme. Erityisesti tämä koskee tietysti suurimpia päästäjiä maista. Ja onko sitten uusi arvio luettelosta, mihin suuntaan se menisi? Äh, Janos Orda. Edustaja Orda. A szót, elnök úr. Tisztelt biztos úr, három Kiitos, komissaari, pari kysymystä. Ensinnäkin rahoituksesta pari sanaa. Me puhumme nyt vuosista 2010 ja 2012 ja toinen jakso on taas vuoden 2013 jälkeinen aika. Haluaisinkin kysyä nyt komissaarilta, ensimmäiseen aikajaksoon liittyen. Onko kysymys siis siitä, että kansainväliset jäsenvaltiot panostavat rahoituksen osalta tähän aivan itsenäisesti? Ja, ja mitä tulee tapahtumaan vuoden 2013 jälkeen? Puolatteko sitä, että Euroopan unionin maat omien taloudellisten mahdollisuuksiensa puitteissa voivat panostaa rahoitukseen. Entä sitten toinen kysymys? Kiintiöt 2020 2012 jälkeen ja huutokauppajärjestelmä, miten tämä yhtälö menee, miten asia tulee muuttumaan vuonna 2013 jälkeen? Euroopan unioni on sopinut päästöjen vähentämisestä ja, ja todellisuudessa uudet maat eivät kuitenkaan valitettavasti näitä sitoumuksia pysty täyttämään. To add my thanks to the commissioner for... Brun. Kiitoksia. Kiitokset myöskin komissaarille tästä vierailusta ja kiitokset myöskin siitä, että hän kehui meidän ehdotustamme COP15 liittyen. Kaksi kysymystä päätöslausuma luonnoksen liittyen. Kun katsotaan kohta 18, niin mitä sanotte siitä? Eli että on sopeutustarpeita, mutta kuitenkin maksimissaan 30 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä. Ja sitten, mikä on kanta Kioton pöytäkirjan seuraajaan ottaen huomioon EUn kanta Bangkokissa, koska sitähän pidettiin tällaisena yhtenä kaiken kattavana sopimuksena. Mitä mieltä olette tästä? Thank you, Chairman. Dan Kiitoksia komission sen. Voisitteko selittää meille tarkasti, mitä dataa komissio käytti, kun se arvion teki lievitys tavoitteesta Norjalle, Islannille ja Sveitsille. Mikä data oli kyseessä ja mikä lähde? Ja tässä yhteydessä myös, mikä data sai mikä data sai tekemään saman päätöksen, niin Brasilia ja muutkin maat tässä, joilla on myös päästövähennystavoitteet, joilla on varma, että vaikka tätä ei vielä ole, niin joitakin viitteitä pitäisi olla, että mihin suuntaan on, mennään, ja sen viitteen perusteella voitte kertoa meille, että tuleeko se, johtaako lyhyempään vai pidempään luetteloon hiilivuotoasiassa. Ja viimeinen kysymys eri asiasta. Sanoitte, että kahden asteen tavoite vielä velvoittaa, mikä on tietysti positiivinen asia, mutta se tarkoittaisi, että kaikki kehitysmaat, niiden täytyy 20 40 prosenttia vähentää kaikki teidän oman tavoitteemme. Mitä se tarkoittaa Yhdysvaltoille ja onko se vielä realistinen tavoite? Thank you, Schlüter. Karl Schlüter. I would like to thank Kiitoksen alkuun. Kiittäisin erinomaisesta yhteistyöstä ja terveellistä yhteenotoista. Niin, miten haluatte varmistaa, ettei Yhdysvallat vesitä tätä pakettia, eli ettemme saa sovittua yhtään mistään mitään? Eli voitaisiinko Yhdysvalloissa osavaltioiden toimia itsenäisemmin? Ja sitten toinen asia, kahden asteen tavoite, voidaanko siitä siihen päästä vähentämällä päästöjä 20 prosentilla Euroopan unionissa, eikö meidän pitäisi vähentää päästöjä enemmänkin. Mutta 30 prosenttia, voidaanko siihen päästä kansainvälisillä sopimuksilla, jos yhdysvaltalaiset ei ole mukana? Yritämme silti päästä tähän 30 prosenttiin. Ja sitten hiilivuotoon liittyen, miten luetteloa muutetaan, kun muut maat tulevat mukaan? Ja miten vältytään siltä, että teollisuus ei investoi, koska sillä tavalla he voivat vastata haasteisiin. Entä nämä kymmenen parasta toimijaa? Jos yhdellä alalla on yksi tuottaja tai alalla on tällainen aliala, joka toimii hyvällä tavalla, eli jos yksi vain saavuttaa tavoitteet, mutta muut ei, niin tarkoittaako se sitä, että kaikki alat kuuluisivat tähän hiilivuodon riskin alle? Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Suurkiitokset eh, myöskin teille. Maani on eh, todella arvostanut eh, teidän eh, työtänne viime vuosina. Olemme ylpeitä teistä. Nyt sitten eh, <clears throat> varsinaiseen asiaan. Viime huippukokouksessa tehtiin päätös siitä, että samalla saralla jatketaan ja 330 miljardin vuosittaista rahoitusta tarvitaan jotta tavoitteisiin päästäisiin. Varsinkin polttoaineiden vähentämisen osalta olisi myöskin äh, mahdollista päästä vähentämään, vähen, vähe, pä, vähe, päästä vähentämään päästöjä noin 10 prosentin luokalla. Ajattelen tässä nyt lähinnä äh, bensiiniä ja, ja, ja muita äh, fossiilisia polttoaineita – Haluaisin kuitenkin vielä tähän liittää energiatehokkuuskysymyksen. Sektorilla tapahtuu jatkuvasti haaskausta ja siksi haluaisinkin tietää, aiotaanko asiaa käsitellä ylipäätään Kööpenhaminassa ja jos, niin otetaanko se kansallisella tasolla myöskin esiin? Krista Klaas. Komissaa. Kiitoksia herra komissaari. Kööpenhaminan kokouksesta ei tule helppo, sillä niin kuin kaikki ovat parlamentissa sanoneet, meidän täytyy pohtia sitä, että miten Euroopan komissio voi varmistaa, että varat, jotka on tarkoitettu kehitysmaille, että niitä on enenevässä määrin käytössä ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Te äsken viittasitte teknologiaan vientiin ja ympäristöystävällisiin suunnitelmiin kehitysmaissa, mutta meidän täytyy lähteä muista liikkeelle koulutukseen ja tietoisuuden parantamiseen, jotta voimme varmistaa, ettei tehdä niitä virheitä, joista olemme juuri pääsemässä täällä eroon. Me tarvitsemme johdonmukaista lähestymistapaa, erityisesti kun katsotaan Burkina Fasoa. Jokaisessa taloudessa halutaan pitää oma keittopaikka, se olisi humanitaarisesti tärkeä asia, mutta ehkäpä aurinkoenergian käyttö olisi järkevämpää, joten energia teknologian siirtäminen kehitysmaihin olisi hyvä asia. Ja sitten ne maat, jotka eivät halua osallistua tähän, tähän järjestelmään laisinkaan, niin sehän tarkoittaisi sitä, että me ole kaikki samassa veneessä. Meidän pitäisi saada kaikki samaan veneeseen, ainakin saada kaikki tietoiseksi siitä, että me olemme kaikki samassa veneessä. Ja tätä meidän tulisi ajaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kolme kysymystä hiilivuoton luetteloon liittyen. Sitähän me äänestämme. Mielestäni on tärkeää, että Eurooppa huomioi ne alat, joilla on ongelmia varsinkin jos sopimuksen Kööpenhaminassa ei päästä, mutta toivottavasti sopimukseen päästään, niin kuin komissaari sanoi. Luetteloa sopeutetaan sopimuksen voiman astuttua ja hän viittasi neuvoston päätelmiin kohtaan 22, mutta päivämäärää sieltä ei löydy. Ja kun katson lainsäädäntötekstiä, niin siellä sanotaan, että kesäkuu 2010 ja komission jäsen totesi, että toiminta toteutuu yhteistyössä komission parlamentin kanssa, eli yhteispäätösmenettely. Se voi kestää puolitoista kaksikin vuotta, joten miltä tämä aikataulu oikein näyttää? Jos me vasta kesäkuussa saamme ehdotuksen, niin kyllähän siinä kestää vielä aikansa ennen kuin jotain konkreettista saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Jeg vil gerne komme tilbage til finansieringen kommissær Dimas, de taler om, at vækstøkonomierne... Dimas sanoitte, että nämä projektit hiilidioksidin äh, vähentämisessä teollisuusmaiden täytyy ne äh, myöskin rahoittaa kasvavat kansantaloudet, siis mitä kasvavia kansantalouksia konkreettisesti ajattelette? No toiseksi komissio puhuu puhtaan juomaveden toimenpiteistä samassa määrin, kuten ilman laadun suhteen. Oui, merci, président Hyvin lyhyesti. Hiilidioksidin päästöjen vähentäminen on luonnollisesti tärkeää, mutta samanaikaisesti täällä on puhuttu esimerkiksi metsien säästöstä ja, ja muista toimenpiteistä – Toisaalta esimerkiksi lämpimän veden käyttö on kokonaan unohdettu ja, ja, ja jossakin tapauksessa mielestäni olemme nyt sotkeneet asiat toisiinsa. Emme ole ottaneet kaikkia myönteisiä esimerkkejä esiin, emmekä välttämättä vielä tutkineet kaikkia kaikkia <clears throat> keinoja, joiden avulla on mahdollista vähentää päästöjä. 27 puheenvuoroa, hienoa. 28. Kiitos kurinalaisuudesta. Tärkeitä, hyviä kysymyksiä, en tiedä miten niihin vastaatte, mutta hän laittoi kaikki merkille, jokaisen kysymyksen. Joten syntetisoida pitäisi näitä vastauksia ehkäpä olennaisesti hiilivuotolistasta, koska tämän keskustelun jälkeen äänestämme, jos tähän vastaatte ja muistatte niin paljon kuin mahdollista. Tulkke ehkä pyydämme jäämään vähän muutaman minuutin yli puolen. Aliarvioin. Niin tuo kello tuolla on viisi minuuttia todellista aikaa jäljessä. hiilivuoto. Älkää unohtako, että se mitä toimeenpanemme tässä on se, josta on sovittu yhteispäätösmenettelyssä parlamentin ja neuvoston kesken. Aloit, äh, alkuperäinen ehdotus ei ollut ihan niin kuin se oli. Nyt kun tätä toimeenpannaan, tätä direktiiviä, haluaisin sanoa, että olemme hyvin huolellisia seuraamaan, noudattamaan se, mitä oikeudelliset neuvonantajamme meille kertovat. Ja yritämme olla täysin sopusoinnussa sen kanssa, mitä oikeudellinen yksikkö meille kertoo. Ja ymmärrän, että te, teillä on myöskin oikeudellista neuvoa tästä, jota en ole nähnyt, mutta ymmärrän, että se on sopusoinnussa sen kanssa, mitä me ehdotamme. Pääkysymys on se, että voidaanko luettelua arvioida uudestaan vai ei, voiko sektoreita lisätä tai poistaa. Molempia voidaan tehdä sen mukaan, sen arvion mukaan, joka pitäisi tehdä 2010 käsikuun mennessä sen jälkeen, kun on arvioitu Kööpenhaminan sopimusta ja sen tuloksia. Ja tietysti yhteispäätösmenettelyn kautta. Tämä oli se, mistä päätettiin, kun direktiivistä keskusteltiin, ja näin pitää tehdä. Tähän vastaus tähän, ja toivon, että äänestätte sen mukaan, mitä ajattelette on tärkeää, jotta ei häiritä tätä menettelyä. tai keskeytetä menettelyä. Täällä on niin paljon kysymyksiä, jopa lausuntoja, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia. Yritän ryhmitellä niitä niin paljon kuin pystyn aloittaen esimerkiksi kysymyksestä, jonka Prodi kysyi eilisen, eilisestä, kun Afrikan maat kieltäytyivät jatkamasta keskustelua Barcelonassa. Neuvottelujen jatko kulusta ennen kuin kehittyneet maat sitoutuvat numeroihin, lukuihin, tavoitteisiin. Ja tietysti haluaisin sanoa, että olemme täysin samaa mieltä Afrikan maiden kanssa. Sitä mekin haluamme. Mutta jos mennään toiseen päähän ja keskeytetään keskustelut ja muiden tärkeiden asioiden käsittely keskeytetään tässä vaiheessa neuvottelu, niin ei mielestäni ole ihanteellinen tapa tukea keskusteluja. Ja tämä on se syy, minkä vuoksi tämä Afrikan ryhmä tämä keskeyttävä rooli niin ei pelkästään Afrikan maat, kuten Sudan, vaan myös Saudi-Arabia, Bolivia tai Venezuela, maat, jotka eivät oikeastaan ole kovin rakentavassa asemassa neuvotteluissa. Mutta toivon, että tästä päästään yli. Tähän liittyvä kysymys, joka kysyttiin, koski Bangkokin, Bangkokissa esitettyjä valituksissa, erityisesti Intian esitti jotkin muutkin maat, että teolliset maat Kioton tappavat Mutta se on sopimus sen kanssa, että sanomme, että valmistelemme yksittäistä oikeudellista dokument, asiakirjaa. En sanonut, että kaikki muu suljetaan pois. Kötön tappaminen ei ole oikeastaan syyte EUta vastaan, koska olemme katon suurimpia tukijoita. Ja tässä haluaisinkin erinomaista yhteistyötä kiittää, joka näiden vuosien aikana on ollut. Mitä ilmastonmuutoksessa on saavutettu ja muissa ympäristökysymyksissä myös on saavutettu teidän aktiivisen tuen avulla. Euroopan parlamentti, kansallisjärjestöjen tuki, ilman niitä meillä näitä tuloksia ei olisi, joita meillä on. Ja mitä itse asiassa puheenjohtaja Barroso sanoi, että suurin perintö selvästi on se, mitä on ilmastonmuutoksessa saavutettu tältä komissiolta. Ja minä todellakin katson, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, seuraan sitä ja toivon, koska ilmasto tulee hallitsemaan ei pelkästään eu vaan globaalisesti. Ei pelkästään ympäristösyistä, vaan taloudellista syistä myös, ja turvallisuussyistä ja, ja monista muistakin syistä, kuten terveyssyistä esimerkiksi. Ja olen varma, että komissio jatkaa samalla linjalla. Herra Tramapolas, ystäväni Kreikasta, että mandaattini niin uudistetaan. No, meillä oli vaalit Kreikassa, hallitus päätti poliittisilta perusteilta, joten en odota, että mandaattini niin uusitaan, mutta olen varma, että uusi Kreikan hallitus nimittää erittäin hyvän komission jäsenen, joka pystyy jatkamaan tätä hyvää työtä, minkä tahansa salkun sitten saakin. Sitten Kyoto. Kuten sanoin, EU on Kyoton suurin tukija. Aktiivisesti tuimme, puhuimme sen puolesta, että Kyoto ratifioidaan. Ja Kyoton pöytäkirja 2005 helmikuusta lähtien oli voimassa ja tämä tehtiin sen vuoksi, että EU ja neuvottelut, jotka meillä oli, niin meillä oli pyrkimykset ja painostaminen ja suostuttelut, jotka teimme viime vuosien aikana. Me sovellamme Kiotoota. Meillä on päästökauppajärjestelmä toiminnassa ja menestyksekkäästi. Ja meillä on myös investointeja puhtaan kehityksen mekanismeihin, joka on toinen markkinapohjainen mekanismi, toinen on päästökauppa ja toinen on puhtaan kehityksen mekanismi ja investoimme itse asiassa kautta maailman ja olemme investoineet noin 80 prosenttia kaikista puhtaan kehityksen mekanismin projekteista tulevat Euroopan unionista. joka myös rahoittaa YK on yleissopimuksen sopeutumisrahastoa, joka tukee sopeutumisprosessia kehitysmaissa 80 prosenttia maasta tulee EUlta, äh, rahoista tulee EUlta. Myöskin olemme rakentaneet äh, lainsäädäntömme tulevaisuutta varten 2020 asti on ilmastopaketti perustuen ar- tietoarkkitehtuurille ja kieton yöille joten Kiotoa me kyllä tuemme. Ja tulevaisuudessa Kööpenhaminan sopimus sen suhteen olemme selkeästi sanoneet, että haluamme, että se rakennetaan Kioton pohjalle ja perusrakenne ja mekanismit Kiotosta pitäisi siirtää tulevaan Kööpenhaminan sopimukseen. Ja yksittäinen asiakirja, sitova asiakirja, koska Chris Davis kysyi alussa tästä poliittisesta sopimuksesta tähän palaan. Yksittäinen asiakirja on parempi osallistumissyistä, koska yksittäinen asiakirja ratifioidaan samaan aikaan kuin, että jos oli kaksi kolme asiakirjaa, sitten ratifiointiprosessi ehkäpä olisi erilainen eh, ja niin neljän maan osallistumista samaan aikaan, että esimerkiksi ei ole. No johdonmukaisuus siis myöskin, jos on yksi asiakirja, niin ne oli epäjohdonmukaisuussyitä, kun on melkein identtiset säännökset eri oikeudellisissa välineissä institutionaalisista syistä. Koska keskustelun perusta on tällä hetkellä, tarvitaanko sitovaa asiakirjaa vai ei, muutetaanko Kiotoa, jota Yhdysvaltain sitten, Yhdysvaltain sitten voi hyväksyä, ja osallistuvatko maat, kuten odotamme, kehitysmaat ja kehittyneet maat sisältöerolla, mutta ei laillisessa muodossa, muodossa eroa. Joten tämä on se tärkeä ero näissä neuvotteluissa. Tarvitsemme yhden yksittäisen sitovan asiakirjan, mutta emme sulje pois sitä, että jos muut kansainväliset kumppanit vaativat, että on kaksi rinnakkaista tai melkein samanlaista dokumenttia, että voidaan välttää se, että pitäisi kutsua ottaa dokumenttia kiitoksia tai ei kiitoksia. Tiedättehän, tämä on yksi asioista, jotka ovat olleet hyvin tärkeitä. He eivät halua edes kuulla kiitosta, he eivät keskustele kiitosta. Haluammeko poliittista sopimusta Euroopan, Euroopan neuvostossa, johtopäätelmissä Euroopan neuvostosta, mutta myöskin ympäristöneuvoston 21. lokakuuta päätelmistä on selkeää, että globaali sitova, äh, kunnianhimoinen, kattava, sitova sopimus on tähtäimessä. Globaali tarkoitettuna kaikki maailman maat osallistuvat, teollisuusmaat, kehittyvät maat, Erilaiset vastuut tietysti kattava tarkoittaa nyt kaikki sektorit, metsätalous myös, meriliikenne, ilmaliikenne, joita Kioto, edellinen kansainvälinen sopimus ei kattanut. Ja muuten me olemme ensimmäinen maailmassa jälleen, jolla on 10 prosentin tavoite eh, ilmaliikenteelle, 20 meriliikenteelle Tästä keskusteltiin pitkällisesti ympäristöneuvostossa ja se vahvisti myös Eurooppa-neuvosto. Joten pyrimme globaaliin kattavaan kunnianhimoiseen tarkoittain saavutetaan, että vähemmän kuin kaksi asketta tavoite saavutetaan, josta ovat sopineet tärkeimpien maiden johtajat Lakillassa heinäkuussa. YK, Kiina, Intia ja muut maat, EU tietysti ovat sopineet tästä. Olemme sanoneet, että tieteen mukaan, jos kaksi astetta ylitetään, niin sitten tulee katastrofisia vaikutuksia peruuttamattomasti, joten täytyy kahteen asteeseen rajoittaa tämä verrattuna esiteolliseen lämpötiloihin. Euroopan neuvoston päätelmistä nämä ovat. Tämä on EUn kanta siis neuvotteluihin Kööpenhaminassa. Tätä tavoittelemme. No poliittinen sopimus. Jos luette, varmaan luittekin sanomalaista tänään eilen Tanskan pääministeri, ei EUna toimien, vaan COP15 puheenjohtajana sanoi, okei, okay, Haluamme kunnianhimoisen, poliittisesti sitovan sopimuksen, johon sisältyy nämä perusrakennuspalikat sopimuksesta, joka tarvitaan. Ei koskien tätä kahden asteen tavoitetta, mutta Tanskan pääministeri tämän sanoi. Hänet vaan hänen arvionsa me taistelemme laillisesti sitovan sopimuksen puolesta. Ja niin aiomme tehdä. Pahoittelen, oli niin paljon kysymyksiä, haluaisin äh, vastata useimpiin niistä, mutta aika ei sitä salli. Kiitoksia jälleen paljon. Erityisesti tästä erinomaisesta yhteistyöstä, joka meillä oli näiden vuosien aikana, ja olen varma, että se, mitä näinä vuosina olemme tehneet yhdessä, niin on hyvin tärkeää planeetalle Euroopalle. Älkääkä unohtako. Niin tähän lopetan. Italian kollega sanoi, että emme huolehdi teollisuudestamme, on ihan päinvastoin. Huolehdimme teollisuuden aloistamme ja sen vuoksi meillä on hiilivuotolistluettelo. Eikä pelkästään tämä, vaan ETS ollaan otettu mukaan säännös, jossa salitaan muut toimenpiteet, jos kansainvälistä sopimusta ei saavuteta ja kilpailu tulevaisuudessa olisi, mutta Kööpenhaminan sopimuksen arviosta tämä riippuu ja Kööpenhaminan jälkeen se nähdään. Ja toinen tärkeä asia on se, että ilmasto- ja energiapakettimme on hyvin tärkeä eurooppalaiselle teollisuudelle, taloudelle, kilpailukyvyllemme, koska siitä saadaan aloitteita vihreille investoinneille – ekoinnovaatioille ja älkää unohtako, että nopeammin kehittyvät sektorit taloudessamme ovat niin kutsutut vihreät toimialat. Ja paljon vihreitä työpaikkoja luodaan. Ja näette, että tätä puhutaan kautta maailman. Obamalla on tämä sama vihreän kasvun ohjelma, Kiina samaa, Etelä-Korea, ja itse asiassa he ovat kunnianhimoisempia koskien investointeja vihreään vihreisiin toimialoihin kuin me. Etelä-Korea 70 prosenttia elvytyssuunnitelmastaan investoi vihreään teknologiaan ja investointeihin. Kiitoksia paljon. Thank, uh, Dimas, if this... Arvoisa komissaari, jos tämä nyt on viimeinen tapaamisemme, niin haluan kiittää, kiittää teitä kaikkien puolesta. No me tapaamme vielä Kööpenhaminassa, sanoo komissaari. Se, että millä tavalla uusi komissio koostuu, niin sitä en tiedä. No mutta näyttää siltä, että te jatkatte ja kun katsotaan, sopimushan astuu voimaan ensimmäinen joulukuuta, mutta me olemme nyt kuulleet ainakin sen verran, että komissio aloittaa työnsä ensimmäinen tammikuuta. Me tapaamme joka tapauksessa Kööpenhaminassa ja me olemme tyytyväisiä siihen, että te olette antaumuksellisesti käsitelleet ympäristökysymyksiä, erityisesti ympäristösuojelukysymyksiä, joten kiitoksia siitä, että olette olleet täällä meidän vieraanamme ja tehneet viimeisen viiden vuoden ajan meidän kanssamme erittäin tiivistä yhteistyötä. Onnea jatkoa. Onnea menestystä jatkolle. Kiitoksia. We have uh, exactly five minutes. No niin, tasan viiden minuutin mittainen tauko ja sitten äänestämme hiilivuotoasiasta, joten poliittiset ryhmät voivat nyt keskustella keskenään. Kello käy, viisi minuuttia. Hmm? So, kollegen. Arvon kollegat, viiden minuutin tauko on päättynyt. Nyt siirrymme äänestämään. Ja meidän täytyy varmuuden välttämiseksi tsekata, että laitteet toimivat. Eli ettei täällä ole liikaa väkeä eri ryhmissä äänestämässä. Eli äänestetäänpäs uudemman kerran, että pitäisikö jouluna paista aurinko puolesta vastaan tyhjää. Äänestys Fünf. Also die müssen sagen, wer stimmt und wer stimmt nicht. So, bevor die Sonne scheinen kann. No niin, ennen kuin päätämme, paistaako jouluna aurinko, niin EPPllä on viisi äänestämässä liikaa. Eli koordinaattorin pitäisi päättää, että kuka saa äänestää, kuka ei. Viisi on liikaa. Ja SDllä yksi henkilö liikaa äänestämässä. Still two too much PPE, one too much S&D. Immer noch. PPE, now it's fine. No niin, nyt tilanne näyttää paremmalta. 61 siis on äänestämässä ja nyt koe äänestykseen. okay. now we can come to the real vote. Ja nyt todelliseen äänestystilanteeseen äänestys alkaa. We still EPP and SND too much. Vielä yksi äänestäjä liikaa sekä EPP että SNDn riveissä. Now SND aina. S&T one too much? Sixteen, yeah. Sixteen, yes. Machine says one too much. Machine says one too much. Well, the machine says one too much. Yes, now it's fine. Now yeah, it's now it's fine. <laughs> no niin, ja äänestys päättyy. Tulos näkyy tässä. 19 puolesta, 39 vastaan, yksi tyhjää. Eli päätöslauselma luonnosesitystä ei ole hyväksytty täällä. No niin, kiitoksia. Jatkamme kolmelta